Iniziamo. Voidaanko aloittaa kokous? Buonasera a tutti, diamo inizio alla commissione. Hyvää iltapäivää kaikille. Meillä on valiokunnassa hyvin täysi estyslista, joten mennään heti suoraan siihen, että ensimmäinen kohta, estyslistan hyväksyminen, Komissaari Johnsonin kanssa käytävä keskustelu, joka on siis komission rahoitusnäköistä käytävä keskustelu hänen kanssaan, se jatkuu tänään, pitäisi alkaa kello 16 tänään, mutta komissaari on kertonut meille tulevasta 16.30 paikalle, joten ehdotan, kohdan neljä jälkeen jatkettaisiin seuraavilla kohdilla, jotta voitaisiin käyttää aika hyväkseen. Onko estyslistaa huomautuksia, jos ei ole, niin tämä on hyväksytty. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen. Onko edellisen kokouksen pöytäkirjaan huomattavaa? Olkaa hyvä. There's not translation? Why not? Ei, nyt ei ole kyllä tulkkausta, minkä lähden ei. Facciamo le verifiche. Tarkistaamas vielä. Katsotaan, toimiko tämä. Joona? Toimiko nyt? Onko saksaksi tarjolla tulkkausta? Ja teille myös, olkaa hyvä. Ranska, englanti. Funziona? Toimiiko? Kokeillaan vielä kerran. Reimes, olkaa hyvä. Saksa on numero kolme. Onko nyt? Okei. Okay. Possiamo proseguire? Voidaanko jatkaa? No, no, no it doesn't work. Germany doesn't work. Saksan kanava ei toimi. Prova a parlare per vedere se viene tradotto. Puhutaanpas vielä, niin katsotaan tuleeko tulkkaus tästä läpi. Oletteko valmiita lähtemään lomalle? Oletteko valmiita ottamaan myöskin tulkkauksen vastaan? Toimiiko saksaksi? Hyvä, toimii. Reimers, olkaa hyvä. Jatketaan eteenpäin. Ja anteeksi tästä pikoingomaan. Siis Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen, jos se ei ole kommanteina ja sitten on hyväksytty. Sitten hieman tietoja teille. Haluaisin kertoa teille, että budjettiesityksestä löytyvät tarkistukset. Sen jättöaika on 20. heinäkuuta kello 12. Ja sihteeristö lähettää jäsenille myöskin tästä viestin teknisiin yksityiskohtiin liittyen, eli siis budjettiin liittyen. Se oli 27. keskipäivä mennessä. Ja sitten vielä vähän tietoa trilogeista. Hyvät kollegat, haluaisin kertoa, että kaksi trilogiaa on käyty, jossa yhdistetään maaseudun kehitystä ja suoria maksuja. Ne käytiin 24.5. ja 22. kesäkuuta Unkarin puheenjohtajakaudella ja komissio oli paikalla. Vaikka emmekä ole vielä sanat aikaisemmin lopullista yhteisymmärrystä, olemmekin päässeet eteenpäin molemmissa asiakirjoissa. Maaseudun kehityksessä on tutkittu kaikki kohdat. Ja muutamiin vähemmän vaikeisiin asioihin saatu yhteisymmärrys aikaiseksi, mutta, ja kaikki kielikysymykset on ratkaistu lingvistijuristien avulla, teknisen ja hallinnollisen tason avulla. Mutta täällä on myöskin horisontaalisia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä sitten muihinkin asioihin liittyen. Esimerkiksi valvonnan ja seuraamusten kysymys. Näissä tapauksissa neuvosto on katsonut asiaa kokonaisvaltaisesti ja komissio ehdottaa delegoitiosäädöksiä ja taas neuvosto käyttäisi täytöönpanosäännöksiä niin tämänhetkisissä määräyksissä. ja näihin muihin liittyy myöskin koski sitten täytäntöpanosäännöksiä. Tämä lähestymistapa ei sovi parlamentille kahdestakin syystä. Ensinnäkin, ensinnäkin jos tarvitaan tehdä muutoksia näihin, niin tämä normaali lainsäädäntömenettely pitää käydä läpi. Se tarkoittaa myöskin sitä, että tässä on huomattavaa byrokratiaa kyseessä vähemmän tärkeissä kysymyksissä. Ja toiseksi parlamentti jäisi kaiken valvonnan ulkopuolelle ja myöskin muutosten ulkopuolelle. Ja meillä olisi veto-oikeus pelkästään vain delegoidussa säädöksissä, eikä täytäntöönpanosäädöksissä. Joten kaikissa tapauksissa, kun neuvosto ehdottaa sitä, että siirrytään delegoidusta säädöksestä säädökseen, merkitsee sitä, että näin poissuljetaan myöskin parlamentti täysin. Ja tätä me tietenkin vastustamme. Komissio ei ole, neuvosto ei ole vielä muuttanut kantaansa, ja neuvotteluryhmällä on mandaatti jatkaa neuvottelua tästä toista päästään sitten seuraavissa kokouksissa asiassa eteenpäin. Ja puheenjohtajavaltio Puolan kanssa on keskusteltu asiasta jo. Ja sitten toinen horisontaalinen kysymys on se, että komissio että käyttäisiin artikla 5.4 täytäntöönpanosäädöksien perusteella. Eli komissio ei voisi tällä tämän hetken toimia tässä. Mutta tässä emme voi hyväksyä neuvoston kantaa. Tämä tekisi tämänhetkisiin toimielintävälisen sopimukseen poikkeuksen. Mitä tulee sitten suoriin maksuihin? Tämä on vielä tärkeää tämä artikla 11, jos katsotaan rahoituskuria. Ja meillä on ollut selkeä kanta täällä valiokunnassa tähän asiaan liittyen tämän menettelytavan suhteen uudessa lainsäädäntömenettelyssä. Ne tulee myöskin budjettiin. Parlamentti on ollut tähän mennessä toimivalta, ja tämä on ollut tärkeä toimivalta. Ja toinen tärkeä asia tässä on se, että komissio oli ennen parlamentin kantaa vastaan, on nyt osoittanut, että he voivat hyväksyä meidän argumenttimme. Ja tulee todennäköisesti lähiaikoina, lähiviikkoina esittämään ehdotuksen tähän liittyen. Parlamentin kamman mukaisesti me olemme pyrkineet sitten puolustamaan sitä, että delegoituja säädöksiä voitaisiin käyttää niin, että maataloustuottajien etuja suojattaisiin. Kun kyseessä ovat maataloustuottajien edut, niin pitää katsoa yli delegoitun säädöksen käyttöä tässä. Ja tässä juuri parlamentti on tukemassa sitä, että käyttäisi näitä eikä täytäntöönpanosäännöksiä. Mitä tulee sitten muutosten tekoon liitteissä ja siihen käyttöä delegoituja säädöksiä, tässä on toimitinkin meidän oikeusen yksikkömme esittämiä kommentteja. Joten tässä asiassa, hyvät kollegat, vaikka kyseessä on pelkästään nämä, et ole pelkästään nämä täytöönpäin asiat, vaan myöskin tulevat asiat, jotka liittyvät tähän – joita meillä on monet, monia täällä pöytälaatikossa. Mutta me tulee tietenkin asiaan itseensä. Tietenkin tässä pitää jokaisen valiokunnan jäsenen toimia itsenäisesti. Meillä on jokin autonomia sen suhteen. Mutta kuitenkin pyytäisin kiinnittämään huomiota näihin muutoksiin. siis tämän delegoidun säädöksen tai työpanosäädöksen asiaan. Niin tässä yhteydessä, hyvät kollegat, juuri näissä kolmessa asiassa, siis suorat maksut, maailman kehitys ja GMOt, meidän pitää ainakin puolustaa parlamentin kantaa ja pitää kiinni näistä delegoidusta säännöksistä, eikä mennä täytäntöönpanosäännösten suuntaan. Jos me teemme muutoksia, Tällaiset muutokset ovat vähän niin kuin neuvoston sanelemia. Ja tämä kyllä heikentää sitten ilman muuta meidän kantaamme, jota pyrimme tukemaan trilogissa. Toivottavasti Puolan puheenjohtajakaudella trilogeissa voimme sitten luoda yleisyhteisymmärryksen näistä asioista. Halusin vain muistuttaa teitä näistä asioista. Jos olette puheenvuoron, niin voin kyllä kuulla teidän kommentteina Just Lyon, ole hyvä. George. Yeah, be very brief present. Siis Aivan lyhyesti. Kort bara. Aivan lyhyesti. Understreger det, de har sagt. Halusin vielä painottaa tätä täytäntöönpanoa. Nyt kun neuvotteluja käydään, niin on pettymys. Me ehkä meidän täytyy esittää näitä tarkistuksia neuvoston asetukseen eikä parlamentin. Jos nyt on mahdollista vielä saada muutoksia tähän, niin maatalousvaliokunta tukee sitä kantaa, mikä on jo ilmaistu ja parlamentti ja täs, tämä valiokunta, meillä pitäisi olla paljon sananvaltaa tässä asiassa, varsinkin kun mietitään tulevaisuutta näissä hyvin tärkeissä toimenpiteissä. Ihmiset haluaisivat nähdä, että toimimme tässä. Ei tässä nyt voida tämän jälkeen enää perääntyä. Ei ei sillä, äh, sillä tavalla voida toimia. Meidän täytyy äh, voittaa taisto tänään ja sitten äh, tulevina kuukausina. Ja toivottavasti paljokunta on teidän takananne, ei, mutta ne muut esittelijät myös saavat tukea. Kiitos. Grazie George. E, Kiitoksia George. Yritämmekin kaikkia kaikkien ryhmien koordinaattorit ovat ketään huomioon näihin kolmeen mietintöön. Me tulee näihin horisontaalisiin teemoihin. Meidän pitää löytää yhteistä kantaa tästä suuntausta muiden toimielinten kanssa. Jatkamme asian käsittelyä ja toivottavasti voimme saada tuloksia aikaiseksi. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin mennään sitten kohtaan neljä. Mehiläisten terveys ja mehiläishoitoalan haasteet. Esittelijä on Xaba Sandor Tabachi. Tämä on tärkeä oma-aloitteinen mietintö mehiläisestä. Kyllä tiedätte, maatalous tarvitsee hyönteisiä pölytykseen. Ne tukevat meitä. No, tarvitsemme kaikkien meidän näiden pienten hyönteisten apua, siis mehiläisten apua. On myös kuitenkin erilaisia tuholaisia, sairauksia ja ympäristön muutoksia, jotka ovat auttaneet sen, että mehiläiskannat ovat laskeneet, vähentyneet, joten meidän pitää löytää nyt EU-tason ratkaisuja näihin ongelmiin ja tukea meidän mehiläishoitajiamme jäsenvaltioissa. Annan puheenvuoron herra Tapajille ja myöskin komission edustaja Pernorio on täällä paikan päällä ja Nyman Sanko pääosastosta. Olkaa hyvä. Elnök úr már jelezte, hogy mi a probléma lényege. Novemberben a... Niin, kiitos. Esititte, esititte tässä jo niukan tätä ongelmaa. Viime vuonna parlamentti hyväksyi jo päätöslauselman joulukuussa ja teksti oli erittäin yksityiskohtainen ja Neuvosto antoi myös tiedonantonsa. Ja nyt me haluamme reagoida näihin näkökohtiin ja esittää suosituksia ajatellen varsinkin mehiläishoitoalan kriisiä. Mehiläishoitoala on paljon laajempi asia kuin pelkästään hunajan tuotanto. Se, sen parissa työskentelee 600 000 Euroopan unionin kansalaista. Ja sillä on hyvin merkittävä tehtävä myös pölytyksessä. Mehiläiset mehiläiset edesauttavat Euroopan kasvilajien pölytyksessä 84 prosenttia, 76 prosenttia elintarviketuotannossa. Ja näitä asioita pitää miettiä, kun tästä ongelmasta puhutaan. Näin pitää tukea mehiläishoitosektoria, koska sillä on hyvin tärkeä osa ympäristössä, ympäristöasioissa, palveluissa, paljon laajemmin kuin hunajan tuotannossa. Nyt meillä on monia syitä näihin nykyisiin kriiseihin. Tässä otettiin jo esiin patogeenit ja samoin se, että mehiläishoidon piirissä on hyvin vähän ammattitaitoisia, koska noin 90 prosenttia on amatöörejä niin sanotusti. Ja nyt on tarjolla myös uuden tyyppisiä tuholaisaineita. Minä ehdottaisin, että käytämme yhteisön rahoja, jotta voisimme kehittää uusia tuotteita ja tutkittaisiin näitä uusia tuotteita, kasvinterveystuotteita nimenomaan. Ja varsinkin lääkkeitä, koska suuryritykset niitähän ei kiinnosta hakea mehiläishoitoalalle mitään erityistuotteita. Ja jos nyt ei auteta hyvin tehokkaasti yhteisön tasolla tätä alaa, niin se ei pääse kehittymään. Tällä sektorilla itsellään ei ole mahdollisuuksia ratkaista omia ongelmiaan. Rouva äh, Lulling ja rouva Nicholson ovat puhuneet usean otteeseen tästä ongelmasta, eikä sitä ole vielä ratkaistu. Äh, me haluaisimme, että äh, laitetaan lisää määrärahoja näihin tuotteisiin, eläinlääkintätuotteisiin, joita puuttuu, kun puhutaan ihmisistä, niin tietenkin kehitetään koko ajan uusia tuotteita ja antibiootteja, mutta mehiläisalalla ei toimita tällä tavoin ja niinpä me olemme nykyisissä ongelmissa. Esimerkiksi varroapunkki, joka on loinen, joka aiheuttaa paljon ongelmia. Meillä ei ole minkäännäköistä lääkettä sen torjumiseksi tai hoitamiseksi. ongelma, ongelmana tässä onkin myös tunnistaminen, minkälaisia lääkkeitä voitaisiin käyttää varroapunkia vastaan. Tässä kyse on koko maatalousalasta. Nyt vaikuttaa siltä, että meillä ei ole kunnollista seurantaa Euroopan tasolla. Tietenkin Tietenkään mehiläiset eivät noudattele mitenkään kansallisia rajoja, mutta meillä pitäisi olla yhteisön tason järjestelmä, myös kansainvälinen järjestelmä ja koordinointia Eurooppa-tasolla pitäisi olla enemmän. On hyvin myönteistä, että nyt on otettu käyttöön tietty viite arvo tässä asiassa, koska me tarvitsemme nimenomaan laboratorioita, jotka tutkivat nimenomaan näitä mehiläislaitumia ja toimivat kentällä. Tähän mennessä kostkolos toimi on erittäin hyödyllinen myös tällä hetkellä meiltä puuttuu Euroopatason tason tietoja, selkeitä tietoja siitä, minkälainen on mehiläisten terveystilanne eri jäsenvaltioissa. On tärkeää pystyä myös vaihtamaan kansallisen tason tietoja eh, jäsenvaltioiden kesken. Painottaisin, että 90 prosenttia tällä alalla toimivista on eh, harrastelijoita. Ja tarvitaan erityiskoulutusta. Esimerkiksi kalastusalalla ja muilla aloilla on omia ammattinimikkeitä ja koulutuksia. Tällaista tarvitaan myös mehiläisalalle. Myös, myöskään eläinlääkärit eivät tunne tarpeeksi mehiläisterveyttä eläinlääkintätuotteet, näihin tarvitaan lisää varoja ja pitää myös joustaa, antaa lisää joustoa välineille. Mutta tietenkin täytyy nähdä, että tässä kehitys on hyvin hidasta ja meidän täytyy tästä syystä antaa lisää vauhtia sille. Pitää vauhdittaa myös markkinoiden valvontatoimia. Meidän täytyy suojella paremmin myös osaamista ja teollistekijänoikeuksia. Jos keksitään esimerkiksi uusi tuote, se ei välttämättä saa tarvittavaa tekijänoikeus tekijänoikeussuojaa. Niinpä meidän pitää päivittää näitä tietoja. Meillä on tietenkin hyvin paljon tietoa tarjolla ja meidän täytyy pyrkiä kuitenkin pienempään määrään siinä mielessä, että tuotteita on hyvin paljon. Kasvinsuojeluaineet, niiden osalta pitäisi asiaa tutkia mehiläisnäkökulmasta ja tarvitaan myös uusia menetelmiä. Tässä viittaisin erilaisiin aktiivisiin periaatteisiin kasvintorjunta-aineissa. Tässä on mahdollista käyttää myös sellaisia tuotteita, jotka vahingoittavat vähemmän mehiläisiä. Nyt keskustellaan paljon myös esimerkiksi siitä, onko pakollista antaa eh, eh, tietoa mehiläistuottajille, eh, maanviljelijöiden, onko heidän pakollista antaa tietoa mehiläistuottajille, jos käytetään tiettyä esimerkiksi torjunta-ainetta. Lisäksi yksi kollegoista mietti näitä tutkimuskysymyksiä. Tällä hetkellä ei tutkita mitenkään sitä, miten GMOt vaikuttavat mehiläisten terveyteen. Niinpä pitäisi käynnistää tämän tyyppistä tutkimusta, tieteellistä tutkimusta, jotta nähtäisiin, että onko minkäännäköistä suhdetta GMOiden käytön ja mehiläissä terveyden välillä. Mitä tulee sitten elintarvike turvallisuuteen. Kolmansista maista tuodaan tuotteita, joita valvotaan hyvin tarkasti, mutta pitäisi valvoa vielä tarkemmin. Nyt sanottiin, että pitäisi ne kieltää tuonti mutta tällä tavoin vain edistäisimme laitonta kauppaa. Hunaja-direktiiviä pitäisi muuttaa, mutta tällä tavoin se tapahtuu liian hitaasti laatu, eh, hunajan laatumääritteet, eh, niitä pitäisi selventää. Ja eh, minä esitän täällä kohdassa 25 sellaisia näkökohtia, joita nyt voitte lukea sieltä esityksestä. Siinä sanotaan, että pitäisi tarkemmin määrittelemään nämä hunajan laatukysymykset. Mm, sitten nämä alkuperämaa kysymys. Tällä hetkellä juuri tutkitaan tuotteiden merkintää ja etikettimerkintöjä. Sinne pitäisi tulla alkuperämaa merkityksi. Hunajan osalta on kolme kategoriaa tällä hetkellä. Euroopan ja hunaja ja sitten EU-hunaja tai sitten sekoitettu eh, tai ulkopuolelta tuleva, mutta pitäisi eh, määritellä tarkemmin ja kertoa tarkalleen, mistä maasta kyseinen hunaja tulee. Nykyisessä merkintäuudistuksessa e, ehdotetaan, että merkintävaatimus laajennetaan tiettyihin tuotteisiin ja ehdotetaan myös hunajaa, niin pitäisi muuttaa myös hunajadirektiiviä vastaavasti. Ja toivoisin, että komissio ottaa huomioon tämän kysymyksen. Mitä tulee sitten laatukysymyksiin, tässä olennainen kyse, olennainen kysymys on alkuperämerkinnät, alueelliset merkinnät, koska tuottajat eivät välttämättä käytä näitä mahdollisuuksia, joita olisi. Joissakin maissa käytetään näitä maantieteellisiä merkintöjä esimerkiksi, mutta ainoastaan 14 hunajaa saa tällaisen merkinnän Euroopan unionissa. Meidän pitäisi painottaa, että tätä mahdollisuutta käytettäisiin. Sitten maaseudun kehittämisen kannalta voitaisiin tukea myös enemmän sellaisia viljelmiä, jotka eh, edesauttavat eh, myös mehiläishoitoa. Ja tulevaisuudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa tämäkin pitää ottaa huomioon, koska tällä hetkellä osuuskuntia ei juurikaan ole mehiläisalalla, ja sekin olisi hyvä kehittää. Me tiedämme, että sokeri. Eh, sokerin osalta on eh, meneillään kriisi, koska sen eh, hinta on noussut merkittävästi. Se vaikuttaa myös mehiläissektoriin ja hunajan. Tämäkin pitäisi ottaa huomioon täällä Lisäksi voitaisiin ottaa huomioon äh, se sokeri, jonka mehiläishoitajat ostavat, äh, ostavat nimenomaan äh, hunajatuotantoa varten. Teidän ostojaan pitäisi tukea. Meidän pitäisi siis tukea enemmän, antaa tukea myös torjunta-ainekysymyksissä, elintarviketurvallisuus. Kaikki nämä alat ovat sellaisia, että ne pitää kattaa hyvin laajasti. Tarvitaan konkreettisia toimia ja jäsenvaltioiden komission pitää käynnistää tämä toiminta. Myös tuottajien pitää osallistua ja yhdessä voimme ratkaista nämä monimutkaiset ongelmat. Muussa tapauksessa käy niin, että 20 vuoden päästä, eh, niin kuin Rouva Lulling sanoo, me olemme eh, huonossa tilanteessa ja edelleen toistamme näitä ajatuksiamme. Kiitos. Kiitokset. Kiitokset edustaja Tabashi. Ennen kuin on puheenvuoroja, haluaisin totta vertuksen Olavi Alanissilän, Nissilän, joka on, on tilintarkastustoimiston edustaja täällä. Olavi Nissilä ilmeisesti on kyseessä. Eh, olkaa hyvä, seuraava puhuja. Senhor Presidente, eu queria começar por eh, congratular o colega relator. Puheenjohtaja Saanen ensinnäkin onnitella kollegaa tästä erinomaisesta työstä, minkä hän on tehnyt. Hän on todellakin käsitellyt kaikkia oleellisia kysymyksiä, jotka liittyvät mehiläishoitoon. Sinänsä tämä aihe on perustavaa laatua oleva kysymys maataloudessa – me olemme kyllä tietoisia mehiläisten hoidon merkityksestä ja seuraamuksista, joita mehiläissektorilla saattaisi olla. Ja näistä negatiivisista vaikutuksista, koska pölyttäminen on maataloudessa hyvin tärkeä asia. Siksi minusta on tärkeää ottaa kolme kohtaa tähän mukaan. Ne ovat minusta erittäin tärkeitä. Ensinnäkin tähän aiheeseen pitää puuttua kansallisella tasolla, se on tärkeää, mutta samaan aikaan sitä täytyy ryhtyä käsittelemään Euroopan tasolla. Ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että mm, pitää olla ajankohtaisia tutkimuksia siitä, mitä vaikutusta eh, mehiläisten terveydellä on tai saattaa olla – miten ne voivat myönteisesti vaikuttaa tietyn alueen maanviljelykseen. Me tarvitsemme näitä lukuja ja me tarvitsemme myöskin myönteisten vaikutusten eh, selkeää arviota, jotta pystymme tätä alaa edelleen tukemaan. Ja sitten toinen kohta pitää paikkansa, että useimmat mehiläishoitajat ovat amatööri eh, mehiläishoitajia. En tiedä, ymmärrettiinkö tämä oikein, mutta kuten sanottua, niin Sinänsä he eivät ole amatöörejä, vaan he tekevät osa-aikaisesti työtä, siis mehiläishoitotyötä. He käyvät koulutuksessa, eh, he ovat saaneet koulutusta ja heidän toimintaansa myöskin seurataan. Se on hyvin tärkeää. Yhteisen maatalouspolitiikan Uudistuksen yhteydessä puhutaan aktiivisesta maatalouspolitiikasta, eli nämä mehiläishoitajat tekevät osa-aikatyötä, eli he toimivat maatalouden alalla. Ja tämä asia pitää ottaa huomioon oikealla tavalla. Ja sitten viimeinen kolmas kohta, joka haluaisin korostaa. Tämä liittyy myöskin alkuperämerkintöihin, eli siihen, miten alkuperä merkitään. Siihen voidaan liittää asioita sellaisen hunajan kohdalta, joka on peräisin Aasiasta. Tämä on aivan normaalia Euroopassa, riippuen siis hunajan laadusta. Miten haluamme saada lisäarvoa eri hunajalaaduille? Sitä me emme saa niin kauan kuin on mahdollista tuoda markkinoille erilaisia seoksia, siksi minä kannatan merkintää. Eli haluan vielä onnitella esittelijää. Ja minä toivon, että nämä asiat, joista, jotka nyt mainitsin, että ne otetaan vielä huomioon, niin se myötä vaikuttaisi tähän erinomaisen työhön vielä positiivisesti. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Karsia sitten. Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota, esittelijää, kaikkia niitä, jotka tekevät tämän parissa töitä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen, tärkeä asia, mehiläisterveysasia Euroopan tulevaisuuden kannalta. Minä haluaisin tässä painottaa sitä, että minun mielestäni on tärkeää päättää tarkkaan, koskaan se syy, minkä tähden mehiläisiä kuolee niin paljon. Meidän pitää ottaa huomioon kaikki asiat, jotka olemme aikaisemmin saaneet tietää. Kaikista tärkein asia tällä hetkellä, nyt kun on asia tarkasteltu. Tässä voi olla kyse myös eh, taikauskosta, eh, kun puhuttiin e, EHEC-kriisistä. E meidän olisi hyvin tärkeää tärkeä eh, nojautua tieteelliseen tutkimuksiin. Minun mielestäni meidän täytyy tukea Euroopan komissiota, kun se haluaa vahvistaa valvontatoimia ja mm, jäsenvaltioissa nimenomaan, koska jäsenvaltioiden pitää olla vastuullisia näissä kysymyksissä ja e, näin pitää asia ratkaista. Euroopan komission tehtävä ja parlamentin tehtävä on koordinoida ja e, tutkia sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät. E, on tiettyjä näkökohtia, jotka haluaisin ottaa esiin, esimerkiksi torjunta-aineet. Espanjassa on tutkittu, että mehiläiskuolleisuus liittyy myös torjunta-aineisiin on totta myös, että uudet torjunta-aineet, olipa kyse minkälaisista biosideista, niistä on tehty hyvin kattavat vaikutuksen arvioinnit jo aikaisemmin. Sen tähden meidän pitää painottaa tätäkin. Ja toisaalta taas äh, on myös GMO. -t. Euroopan komissio on äh, laittanut tarkkaan valvontaan jo GMO, GMOt, eikä nyt ole tullut vielä esiin yhtään tapausta että ei olisi ollut minkäännäköistä vaikutusta mehiläisen yhdyskuntiin, on kuitenkin absurdia, että sitten ei ole järkeä tutkia, jos asia on jo, tutkittu. Niinpä jos ei ole ollut mitään vaikutuksia, niin minkä tähden pitää sitten painottaa sitä vielä. Mm, niinpä on aivan omaista, että lähdetään nyt osoittamaan jotakin tiettyä suuntaa tässä. Ja sitten vielä painottaisin, että haluamme saada aikaan yhteistyötä, haluamme saada aikaan myös tärkeää painotusta sille, että pölytys on juuri olennainen kysymys. Grazie onorevole Rans Garcia, onorevole Reimers. Poi... Edustaja Reimers, olkaa hyvä. Kiitoksia. Myöskin minä haluaisin kiittää esittelijä tästä laajasta työstä. Oli hyvin mielenkiintoista lukea tämä mietintö. Siinä on muutamia kohtia, joihin haluaisin puuttua. Minusta on tärkeää se, että puhutaan monitoroinnista niin, että meillä on todellakin Euroopan laajuiset yhteiset standardit jos kansallisvaltiot oman valvontamenettelynsä perustavat, joita ei sitten voi verrata toinen toisiinsa, niin silloin se aiheuttaa sellaisia ongelmia Euroopan tasolla kuin varoapunkki esimerkiksi. Tätä tämä pitää ottaa huomioon. Voidaan täytyy olla, että on samat tiedot, joihin puututaan. On tärkeää, että meillä on yhteisstrategia torjunnan, torjunnalle. Ilmeisesti me emme pysty välttämään siltä, että myöskin mehiläishoitajat pitäisi rekisteröidä, koska me emme tänä päivänä todellakaan tiedä, että kuinka paljon meillä on mehiläisyhdyskuntia ja kuinka paljon mehiläishoitajia, koska tässä on myöskin amatöörejä, jotka eivät ole missään kirjoissa mukana. Ja täytyy tietää myöskin, missä on infektiolähteitä näissä kaikkein pienimmissä yrityksissä, ja ne saattavat koko alueen eh, mehiläishoidon kaataa. Ja sitten sanoisin, että pitää vaatia se, että eh, tai sanotaan, että mehiläishoitajia pitää informoida, jos eh, viljelijä levittää tuholaistorjunta-aineita. Eli täytyy olla myöskin vastavuoroista informaatiota. Mehiläishoitajan pitää ilmoittaa myöskin viljelijälle, jos hän perustaa mehiläispesiä. Eli pitää kummankin informoida toinen toistaan ja pitää olla tiiviit yhteydet Joillakin alueilla on aggressioita, mutta ehkä niiltä voitaisiin välttyä, jos olisi vastavuoroinen velvoite. Uskon, että modernein välinein, jotka tänä päivänä ovat mahdollisia ja niiden pitää olla mahdollisia, jos investoidaan tutkimukseen ja myöskin saadaan uusia lääkkeitä kehitettyä, niin sitä kautta varmasti pystymme saamaan myöskin edistystä aikaan. Kiitos. Martin Osling alla parola. Kiitoksia Martin Osling. Olkaa hyvä. Er Saanen onnitella esittelijä tästä mietinnöstä. Hän ei ole jättänyt tässä mitään aihetta pois. Ähm, äh, Hernanes Garcia vastustan hyvin mm, epä, minusta se on hyvin epämiellyttävää, mutta meillä oli Saksassa äh, viime vuonna sellainen tilanne, että tuhannet mehiläispesät joutuivat äh, tällaisen peittausaineen vaikutuksen alaiseksi. Ja siitä pitää keskustella avoimesti. Jos sanotaan, että kaikki on kunnossa ja ei ole neuvottelutarvetta, niin minusta se on täysin väärin. Kaikki mehiläishoitajat sanovat, että varoapunkki on mehiläishoidon suurin ongelma, mutta on olemassa asioita, jotka myötä vaikuttavat siihen, että hunajamehiläiset kokonaisuutena katsoen, niin mehiläishoito joutuu torjunta-aineiden käytön vuoksi vielä hankalampaan asemaan. Ehkä täällä kiistetään se, mutta sanoisin, että meidän täytyy kuitenkin tutkia geenimuunneltuja organismeja. Sielläkin on olemassa erilaisia tutkimustuloksia. En minä väittäisi, että kaikkia geenimuunneltujen organismien kohdalta olisi jo tutkittu ja että ei olisi ongelmia. Ehkä Espanjassa on jo joista saa, tutkimustuloksia, joista saadaan tuloksena, että ei ole ongelmia, mutta on myöskin toisenlaisia tutkimus, tutkimustuloksia. Ja sitten mitä juuri kuluttajan suojasta puhuttiin, niin meidän täytyy myöskin se ottaa huomioon. Minusta on myöskin erittäin tärkeää myöskin se, että siihen asiaan puututaan, että meillä on paljon mehiläishoitajia, jotka harjoittavat mehiläishoitoa harrastuksenaan ja sitten siitä sitä pidetään harrastuksena, mutta meillä on ongelma siinä, että meillä ei ole nuoria jatkajia mehiläishoitoon. Ja olisi erittäin tärkeää. Minä toivoisinkin tähän mietintöön vielä lisää sellaisen kohdan, että jälkikasvuun pitäisi panostaa että sille annettaisiin kannustimia niin, että Euroopassa olisi myöskin ehkä eh, mahdollista saada parempi tutkinto myöskin mehiläishoitajille. Ja viimeinen kohta, johon puututtiin, uuden matalouspolitiikan ala ja eh, monimuotoisuuden tukeminen. Ja jos ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin eh, täällä puhutaan paljon biodiversiteetistä, mutta jos ajatellaan hunajan mehiläistä, niin tässä kohdin ne pitäisi ottaa huomioon myöskin niin, että, se, ne, että saataisiin aikaan järkevää uutta maatalouspolitiikkaa. Minä uskon, että jos meillä olisi oleellisesti enemmän rahaa Euroopassa käytettävässä, niin edeltävät puhujatkin ovat sanoneet, ja minä uskon, että olisi tärkeää se, että Euroopassa tutkimusta ja tutkimuksen koordinointia tuettaisiin paljon tutkitaan, mutta loppujen lopuksi ei kuitenkaan tutkimustuloksia koordinoida. Ja mehiläishoitajat odottavat, että Euroopassa toimittaisiin sen puolesta myöskin. Kiitoksia. Knaut, poibove. Edustaja Pove. Grazie. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for the rapport. Kiitoksia eh, puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle tästä mehiläisen mietinnöstä. Tässä heijastellaan erittäin hyvin niitä kysymyksiä, jotka ovat käsittelyssä. Tässä sanottu periaatteen, että kaiken pitää perustua tieteeseen. Se on myös se pohja, jolta esittelijä aloittaa, mutta jos tiede ei ole objektiivista tai jos on joitakin esteitä saada tiettyjä tietoja, niin näihin kysymyksiin pitää puuttua. Ja siinä herra Tabaji selkeästi sanoo, että tieto, tiedepohja on näin tärkeää, mutta meidän pitää saada käyttöömme kaikki mahdollinen tieto. Mutta yksi asia, joka minun mielestäni on edelleenkin hiukan alipainotteinen täällä, eh, se, että eh, maatalous on yhä enemmän eh, yhden lajin viljelyä monokulttuurista, ja me emme vielä kuitenkaan ole sellaisessa tilanteessa kuin Yhdysvalloissa, mutta esimerkiksi Kaliforniassa on 80 prosenttia tuotannosta on manteleita ja siellä käytetään mehiläisiä pölyttämisessä kuukauden ajan. Ja ainoastaan tätä yhtä tuotetta tulee tarjolle tämän kuukauden aikana. Ja tämän tyyppinen viljely on ongelma me, me tiedämme, että varapunki on ongelma ja myös eh, tietojen saanti mehiläishoitajilta on eh, ongelmallista, mutta on tärkeää, että monimuotoisuutta on myös eh, enemmän mehiläisillä. Siinä mielessä pitäisi varmistua siitä, että monipuolinen maatalous, joka on tärkeää meille, sen pitäisi tulla esiin tässä paremmin ehkä se tulisi tulee tässä perusteluosassa, mutta sen pitäisi olla vielä painotetummin tuolla itse mietinnössä. Muuten me olemme tyytyväisiä tähän mietintöön, koska nyt on olennaista, että tutkitaan lisää, saadaan lisää tietoa tarjolle, saadaan tietoa mehiläishoitajille ja sitten voimme loppujen lopuksi puuttua näihin eh, näkökohtiin, jotka liittyvät yhden lajin viljelyyn. Ja eh, pitäisi kiinnittää ehkä vähemmän huomiota näihin lääkkeisiin. Jos me saamme enemmän tietoa mehiläishoitajille, niin sitten loppujen lopuksi ehkä tarvitaan vähemmän lisää lääkkeitä, koska meidän pitäisi puuttua ongelmia syihin. Mutta kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. Tuemme sitä hyvin voimakkaasti. Molto bene, grazie. Kiitoksia. Sitten Joseph Ove seuraavaksi, olkaa Minäkin haluaisin äh, puolestani kiittää esittelijää, herra Tabagia. Ja aivan totta, meillä on olemassa ongelma mehiläishoitajien osalta ja mehiläisten kuollaisuus. Se on tietyillä alueilla 70-80 prosenttia. Nyt on tekeillä merkittäviä tutkimuksia, mutta viimeisimmät tutkimukset, jotka viime kuussa julkaistiin, The Plus One-lehti ähm, otti esiin uuden näkökohdan ja siitä syystä työtä pitäisi jatkaa. Kyse on siitä, että tällä hetkellä kyse ei ole ainoastaan äh, kemiallisesta äh, asiasta, joka saa aikaan näin suurta kuolleisuutta. Ongelma, uutuus ja löytö tässä on, ovat loiset ähm, ähm, hyvin vähäisessä määrin on tehty näitä testejä ja hyvin selvästi nähdään, että mehiläisissä on tätä lisää, näitä loisia. Meillä on ongelmana tässä nyt siis perinteiset sairaudet ja sitten kemialliset tuotteet, jotka liittyvät myös hoitoon. Ja tätä ongelmaa ei näkynyt aikaisemmin, ja tämä todellakin johtaa ajattelemaan juuri sitä, että mikä on tuotteiden, miten ne saadaan eh, yhteismitallisiksi, koska tämä saattaa johtaa todellakin sellaiseksi tappavaksi kokteileksi. Ja on aivan selvästi nähtävissä, että tässä on aivan uusi ongelma, johon pitää suhtautua uudella tavalla. Kiitoksia. Sitten Luis Capo Santos. Viimeinen puhe, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluaisin puhua vain lyhyesti sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä. Haluan onnitella esittelijää tehdystä työstä. Voimme tukea tätä ja toivomme, että hän saa myös tarpeeksi tukea tähän. Sitten komission edustajat seuraavaksi. Edustaja tai Newman per Norjo, kumpa haluaa puhua siellä komissiossa? Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää päivää kaikille. Komissio, kuten juuri esittelijäkin täällä totesi jo viime joulukuussa hyväksyi Tirannen liittyen miesten hyvinvointiin ja terveyteen, joka oli neuvostossa ja parlamentissa myöskin lähtökohtana. Tietenkin haluamme jatkaa keskustelua tästä asiasta, joka meidänkin mielestämme on, kuten esittelikin totesi, hyvin tärkeä kysymys. On hyvä saada myöskin palautetta tämänkin talon taholta tähän asiaan liittyen. Komissio on tällä hetkellä on tehnyt jo useita toimia pyrkiäkseen parantamaan meiläisten terveystilannetta. Osa näistä on mainittu tiedonannossa ja muita on juuri tehty ja ne ovat, jo loppusuoralla tällä hetkellä. On ollut erittäin hyvä kuulla esittelijän suusta, mutta myös edustajien suusta, jotka ovat täällä puhuneet, että tämä kanta, jonka me olemme ottaneet, se vastaa myöskin teidänkin kantaanne täällä. Erityisesti täällä on painotettu sitä tärkeyttä, joka on meiläiskuolleisuuden valvonnalla harmonisoidulla tasolla. Eli katsotaan yhtenäisesti asiaa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kuten täällä todettiin myöskin näiden Putin tiedoista, joita tarvitaan pohjatiedoksi, että voidaan vakavalla tavalla kohdata tämä ongelma. Olemme samaa mieltä, mieltä myös siitä, että tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Mehiläishoitomaailma on hyvin hajanainen, kuten täällä on mainittu. On monia mehiläistuottajia, jotka ovat harrastelijoita, Ja tämä tietenkin vaikeuttaa asiaa, kun pyritään sitten valvomaan ja seuraamaan toimintaa. Viitelaboratoriosta, joka on perustettu Eurooppaan meiläisten terveyttä seuraamaan, joka on huhtikuusta lähtien ollut toiminnassa. Olemme tehneet myöskin pilottiprojekteja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan harmonisoidusti katsoa sitä, kuinka tilanne edistyy eri jäsenvaltioissa – mutta olemme tällä hetkellä lähtökuopissa, että tämä on tärkeä toimi. Muita aloitteita on myös aloitettu ja tehty. Myöskin lääkintäaineen lainsäädännön yksinkertaistamista on tehty ja pyritty myöskin myös tehokkaasti kehittämään tätä alaa. Ja kesätauolla pidetään sitten sidosryhmien kanssa kokous, jossa keskustellaan tämän alan uudesta lainsäädännöstä. Ja pyritään ottamaan huomioon kaikki täällä mainitut, tänään, täällä mainitut asiat siinä kokouksessa sitten. Tässä näin minun kommenttini tähän asiaan liittyen. Kiitoksia, sitten tohtori Pernorio. Vai haluatko sitten herra Nyman myös puhua? Olkaa hyvä. Yes, thank you. Just to, um... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa vain valiokuntaa siitä, että viime syyskuussa hyväksyimme mehiläishoito-ohjelmat jäsenvaltioille ja me onnistuimme tässä lisärahoituksessa 32 miljoonaa 2011-2013 kaudelle jäsenvaltioissa vuosittain. Se on yhteisrahoitusta 32 miljoonaa on itse asiassa 64 miljoonaa vuodessa, jotka käytetään tukemaan mehiläissektoria. Ja jos verrataan edelliseen ohjelmaan, siinä on 35 prosenttia nousua, aika merkittävä edistysaskel. Sì, ecco sì, un bel passo avanti. Kiitoksia, hyvä askel eteenpäin. Kiitokset nyt sitten edustaja Tapassi vielä. Loppukommentit ja vastaukset edustajien sitten kysymyksiin. Olkaa hyvä. Grazie. Eh, Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, mitä tulee näihin kysymyksiin, joita tässä esitettiin, minusta eh, vaikuttaisi siltä, että tässä on vain painotuseroja oikeastaan. Kaikki mitä tulee eh, nykytilanteen todellisiin syihin, niin ennen kaikkea siinä ovat esillä uudet taudit, tuntemattomat taudit, koska esimerkiksi varroa punkki, siihen ei vielä ole lääkitystä, ainakaan tehokasta lääkitystä tarjolla. Eh, sitten Jose Bové, hän puhui eh, näihin, näistä synergioista, jotka otin esiin tähän tekstiin. Hän sanoi, että on tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät toisiinsa. Eh, täällä on paljon keskusteltu eh, edustajien keskustella, keskusteltu paljon myös torjunta-aineiden vaikutuksista. Minusta vaikuttaa siltä, että nämä ovat toisarvoinen tekijä. Pääasiallinen syy on aivan toinen. Mutta totta kai, jos nyt katsotaan tätä kohtaa 18, siinä viitataan nimenomaisesti tiettyihin aineisiin ja sellaisiin, jotka pitäisi kieltää, koska nämä ovat aineita, joita tutkitaan. Ja on todettu, että ne ovat hyvin tuhoisia mehiläisen terveydelle. Mutta tämä kysymys on tietenkin hyvin monimutkainen. Omasta maastani tiedän 780-luvulta, että käytettiin paljon biosiidejä, torjunta-aineita. Näitä käytettiin juuri Keski-Euroopassa. Silloin ei nähty mitään välitöntä vaikutusta. Ei ollut mitään katastrofia Herra Bove sanoi itsekin näin, että on hyvin paljon tekijöitä myös synergiat tietenkin eri tekijöiden nämä kesken vaikuttavat, mutta pyytäisin, että komissio tutkisi paljon tarkemmin ja vakavammin perustavanlaatuista kysymystä, miten voidaan vaikuttaa tutkimuksen kehittämiseen niin, että löydettäisiin tuotteita ja lääkkeitä, jotka toimisivat näitä patogeneja vastaan. Muussa tapauksessa emme voi voittaa tätä ongelmaa. Sitten Rausling ja Rata puhuivat GMOista. Minä olen tässä mietinnössä ottanut asian esiin, mutta tällä hetkellä meillä ei ole käytössämme mitään tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittaisivat, että GMOt olisivat äh, vahingollisia tai äh, millaisia vaikutuksia niillä on mehiläisterveyteen. Ja niinpä äh, tässä mietinnössä pyydetään, että komissio edesauttaa tutkimusta tässä asiassa, koska tällä hetkellä ei ole puolesta eikä vastaan tutkimustietoa niinpä sellaista ei ole todellakaan antaa. Ja sitten olisi hyödyksi, suureksi hyödyksi, mm, aivan kuten herra Eckhart sanoi, mm, että olisi hyvä saada näitä tietoja. Emme voi tietenkään puuttua tähän tieteeseen, sitä tekevät muut mutta tietenkin puheenjohtaja silloin kun puhumme yhdysvaltalaisten kollegojemme kanssa esimerkiksi tämä esiä, e, tekijä tulee aina esiin. Aina puhutaan tieteestä, mutta kuka maksaa, kuka rahoittaa? Onko Monsanto rahoittamassa tätä tiedettä vai tuleeko se Euroopan unionista? Tämä pitää ottaa huomioon myös, mutta pitää miettiä tätä myös silloin, kun mietitään tutkimusta. Sitten nämä maantieteelliset merkinnät, alkuperämerkinnät. Olen aivan samaa mieltä Rova Ranf Garcian kanssa siinä mielessä, että emme voi syyttää torjunta-aineita pelkästään, mutta näemme kyllä niiden haitalliset vaikutukset, sitä ei voi kieltää. Lisäksi täällä sanotaan, että e, täältä, meiltä puuttuu nyt vertailukelpoinen tietokanta – jos tietoja ei voi verrata keskenään, niin silloin tämän alan eh, tietoja ei, saa, ei saada edes tietoa eh, siitä, että paljonko, eh, paljonko on mehiläisiä yhdyskuntia ja pesiä eri maissa. Mutta meidän pitää nyt ratkaista tämä kysymys. Olisi erittäin tärkeää saada tämä esiin. Pitää siis seurata valvoa ja e, tehdä sen Euroopan unionin tasolla. Muuten emme voi näihin ongelmiin puuttua. E, rouva Rausling sanoi, e, aivan kuten minä mietinkin, nämä antibiootit. Minusta vaikuttaa, että tämä on sellainen asia, joka liittyy paljon hunajaan. Tästä keskustellaan paljon Unkarissa. Lihassa on paljon antibiootteja, mutta tästä ei ole mitään yhteisiä säädöksiä. Saksassa on tietty, tietyt raja-arvot. Meidän täytyy ratkaista tämä kysymys. Ja mitä tulee sitten viljely, viljely monimuotoisuuteen, minun mielestäni tätäkin voidaan vielä painottaa. Mutta nyt haluaisin kiittää mm, koko valiokuntaa, eh, Rova Lullingia, eh, kaikkia avustajia, kaikkia, jotka ovat edesauttaneet tämän eh, mietinnön valmistumisessa, koska me olemme tässä asiassa kuulleet myös asiantuntijoita. Ja minä todella toivon, että tästä aiheesta voimme vielä saada lisää tietoja. Voimme toimia tältä pohjalta. Tässä olisi syytä, että komissio lähtee toimiin. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitokset myöskin kärsivällisyydestä ja työn laadusta. Haluan todeta, että tarkistusten jättöaika on 30. elokuuta kello 12. Mennään sitten nopeasti kohtaan kuusi estyslistalla, koska 16.30 tulee komission jäsen Joulos paikalle, joten pyritään mennä tämä asia läpi sitten 20 minuutissa. Etenemissuunnitelma siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050. Valmistelija on Pela Glatfelder. Tämä on lausunto, joka meidän pitää antaa ympäristövaliokunnalle. Kyseessä on hyvin herkkä aihe, vaikea aihe. Ja aika usein on puhuttu, että maatalous on osa ongelmaa, mutta myöskin osa ratkaisua. Joten annan suoraan puheenvuoron edustaja Gladfelderille esitystä varten. Ja sitten toivottavasti käydään vain lyhyt keskustelu tämän jälkeen. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látszik ma magyar nyelvű ki a terep. Tavaly. Kiitoksia. Tänään on Unkarin päivä. Täällä on myöskin minäkin paikalla ja myöskin edelliset puhujat täällä ovat unkarilaisia, joten on hyvä, että komissio on antanut asiasta tiedonannon maatalouden uudistuksesta – jotta vuoden 2050 mennessä tullaan vähentämään CO2-päästöjä 25 prosenttia tämänhetkisestä tasosta. On tärkeää tässä yhteydessä katsoa myöskin sitten maatalouden tehtävää. Mikä rooli meille jää? Ja ensinnäkin pitää todeta, että maatalous voi antaa oman panoksensa tähän tarkoitusperään tai tähän tavoitteeseen. Jotta aika usein maatalous käyttää fossiilisia polttoaineita, mutta niitä ei voi korvata millään muulla. Usein tuotteet vaativat paljon energiaa, Tietenkin tässä käytetään hyvin paljon fossiilista energiaa, jota ei voida korvata. Mutta maatalous ei pelkästään kuluta energiaa, vaan tuottaa myöskin bioenergiaa, biomassaa. Ja tämä on suuri, suuri mahdollisuus eurooppalaiselle taloudelle. Tässä on paljon potentiaalia näkyvissä Euroopassa. voidaan myöskin kehittämään toimintaa, kun ajatellaan vaikka biopolttoaineiden toista sukupolvea, jotka ovat tulossa. Mitä tulee sitten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja elintarviketurvallisuuteen, näiden välillä ei saa olla mitään ristiriitaa meidän pitää pyrkiä vähentämään ja alentamaan polttoaineiden hintoja, jotta voidaan sitten parantaa taas toisaalta eurooppalaisten tuottajien kilpailukykyä, siis verrattuna muihin maailman alueisiin. Nämä ovat varmaankin tärkeimpiä asioita. Loput voitte lukea asiakirjasta. Haluaisin vain lisätä muutaman asian joita ei ole vielä mainittu asiakirjassa, josta voimme keskustella. Seuraavaksi keskustelemme YMPn tulevaisuudesta. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka toteavat, että nämä varat, siis maaseudun kehittymisvarat ja muut, ne pitää käyttää myös siinä mielessä, voidaan vähentää CO2-päästöjä. Tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää käyttää uusiutuvia energialähteitä myös maaseutualueilla, siis tuuli- ja aurinkoenergiaa ja muita. Siis seuraavan seitsemän vuoden kaudella pitäisi myöskin pystyä saamaan varoja tähän. Koska on tärkeää, että maaseudun kehityksessä katsomme myös sitä osuutta, joka jaetaan jäsenvaltioille tähän tarkoitusperään. Jos joku jäsenvaltio ei pidä kiinni niistä sitomuksista, joita heillä on kasvihuonekaasujen, kasvihuonekaasujen vähentämisessä, niin silloin pitää myöskin vähentää heidän kiintiötään eurooppalaisista varoista. Eli jos joku jäsenvaltio ei saavuta, ei saavuta niitä kiintiöitä, joita heillä on määritelty uusiutuvien energialähteiden käytössä, ei voisi käyttää sitten näitä varoja mihinkään muihin tarkoitusperiin, vaan ne pitää käyttää juuri siihen tarkoitusperään, että lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, jota voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kiitoksia edustaja Klaffelder ja sitten aloittaa keskustelu, koska kohta tulee paikan päälle komission jäsen Cholos. George Lyon, ole hyvä. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia uh, valmistelijalle. Puhun uh, Kristin puolesta. Hän on um, varjoesittelijänä muutama kohta. Tämä on erittäin hyvä lähtökohta, mutta me voisimme olla hiukan kunnianhimoisempi, kunnianhimoisempia siinä, että eh, selitämme, miten voidaan edesauttaa asiaa. Ja jos eh, nyt eh, katsotaan analyysiä, niin nähdään aivan selvästi, että verrattuna tähän 90-arvoon, niin laskua on, mutta myös tähän mennessä maa-talousala on aika merkittävästi ollut mukana. Me olemme kuitenkin tulevaisuudessa paljon paremmalla tolalla edesauttamassa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Erittäin hyvä lähtökohta, mutta minun mielestäni me voisimme laskea tälle pohjalle ja e, esittää kunnianhimoisemmin, mitä haluamme saada aikaan ja otamme huomioon myös sen, mitä e, tuotantotehokkuudessa on saatu aikaan maataloudessa esimerkiksi verrattuna muihin aloihin. Grazie George. Kiitoksia George Egmont. Well, because I can... Voin puhua lyhyesti, koska voin päästä heijastellaan että mitä George Lyon juuri täällä totesi. Me kiitämme esittelijä Gladfelderia mietinnöstä, ja tämä on jotakin perusta. Mutta uskon, että tässä ilmastonmuutos nähdään ainakin uhkana eikä niinkään mahdollisuutena, ja tätä meidän pitää muuttaa, tätä mietinnön ydintä. Jos katsotaan haasteita, joita on tulevaisuudessa, vaikka siis elintarvikeen tuotanto, biodiversiteetti ja muut, niin maatalous on kyllä tässä asian ytimessä. Voidaan tavallaan kyllä olla ilmastoneutraaleja ja voidaan myöskin vähentää kuluja ja olla myöskin ekologisempia tulevaisuutta ajatellen. No tällainen win-win tilanne pitäisi olla selkeästi myöskin mietinnössä – ja voimme teke, tehdä jonkun suuntaisia tarkistuksia, että huomioon tämä win-win tilanne. Otetaan hiiltä, joka on maaperässä. Se on tavallaan myöskin se on haitta, mutta hyöty. Voidaan parantaa satoja. Ja, ja voidaan myöskin vähentää sitten taas öljyperäisten ähm, aineiden käyttöä lannoitteina. Ja sitten jos katsotaan myöskin energiantuotantoa ja viljelytuotteita, niin pitää katsoa, että, että on sellainen energiaketju, joka on siis maataloille ja ilmastolle hyvä ketju. Ja meidän katsoa myöskin näitä mahdollisuuksia maataloussektorin kannalta. Pitää ottaa huomioon se, että ilmastoagenda on tavallaan ainakin vaikea asia maataloudella, mutta pitää ottaa huomioon myös periaatteisella tasolla. Jos pystytään samalla taholla kuin aikaisemmin, niin voidaan saavuttaa muutama näistä tavoitteista, mutta katsotaan toisella tapaa, tätä uudella tapaa, että yhdistetään tuotantomuotoja niin, ja muuttaa myöskin elintarviketjua, niin silloin tehdään suuria muutoksia. Tämä on silloin win-win tilanne kaikille. Martin Auslin, olkaa hyvä. Ich denke, wir müssen uns klar lyhettäydys. Minusta tuntuu, että meillä täytyy olla selvä se, että maataloudessa myöskin me olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksiin EU-ssa. Tämä on ehkä hiukan varovaisesti muotoiltu, mutta me voimme olla kunnianhimoisia ja sanoa, että maatalous voi saada enemmän aikaan. Ja yksi kohta on tärkeää, että meidän pitää varoa sitä, että puutumme tiettyihin asioihin, jos ajatellaan kasvihuonekaasu tuotantoa, niin jo 30 miljoonaa hehtaaria. Rehuviljelyala on Euroopan ulkopuolella ja sekin tuottaa hiilidioksidia, mutta se ei näy missä. Ja sitten jos ajatellaan, että bioenergian kautta saavutetaan win-win tilanne, niin meidän täytyy olla varovainen. Jos puhutaan toisesta biopolttoaineiden sukupuolesta, niin meidän täytyy olla varovaisia. Me olemme vasta ensimmäisen sukupolven kohdalla ja meidän täytyy pitää huomioon ottaa huomioon se, että jäämäaineita ei oteta huomioon niin, että ei käy niin kuin Saksassa, että on paljon monokulttuureja, suuria monokulttuureja ja herää kysymys, että onko se tehokasta. Ja, e Kiitoksia. Karsia Kapulos vielä jälkeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Gladfelderia tästä työstä ja haluaisin äh, vain esittää pari näkökohtaa. Ähm, minun mielestäni ähm, maataloussektorilla on vähemmän potentiaalia tällä hetkellä kuin muilla sektoreilla. Silloin kun pitää vähentää hiilidioksidipäästöjä, pitää muistaa, että äh, tässä äh, ei mm, ole niin paljon mahdollisuuksia meidän sektorillamme, mutta me eh, voimme kyllä eh, eh, vähentää myös näitä. Ja meidän alamme on aivan erityyppinen kuin muut talouden alat EU:ssa. Pari seikkaa. Ensinnäkin kohta kuusi. Siellä puhutaan siitä, että eläinten hyvinvointi olisi vaikuttamassa vähähiiliseen talouteen. Minun mielestäni tässä pitää ottaa huomioon, että mikä on vapaa liikkuvuus EUn sisällä. Se saattaa tulla tässä kyseeseen, koska kaikissa jäsenvaltioissa on tietenkin nämä, tässä suhteessa myös liikehdintää ja sitten tässä puhutaan myös rahoituksesta Eh, sellaiset hankkeet, jotka ovat energiatehokkuushankkeita. Ja jos me tällä hetkellä voisimme eh, hiukan eh, rajoittaa tätä yksityistä osuutta, koska saataisiin aikaan sillä tavoin uudistuvan energian mm, hankkeita. Ehkä tässä voitaisiin jarruttaa yksityistä aloitetta että saada sitä painotettua enemmän, koska se on hyvin olennaisessa osassa. Molto bene, Luis. Kiitoksia Luis, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä korvaan täällä varjoesittelijä Ganbachin ja haluan sanoa hänen puolestaan, että me annamme suuren arvon tälle työlle. Se on tasapainoinen ja oikein hyvä, mutta ehkä voimme vielä kolme neljä kohtaa ottaa tässä lisää huomioon. Haluaisimme tarkistuksen niihin kohta yksi. Siinä puhutaan siitä, että yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan ja että on vain rajalliset mahdollisuudet me tiedämme, että maataloudessa näin on niin kuin monessa muus, monella muullakin alalla, mutta jos näin, tällainen viesti annetaan, niin se on väärä. On väärin sanoa, että ähm, päästövähennyspotentiaali on melko rajallinen. On myöskin mahdollisuuksia käyttää sitä hyväksi ja kehittää sitä eteenpäin. Ja sitten toinen kohta kyseessä ovat investoinnit. Esittelijä puhuu myöskin vihreästä energiasta ja investoinnista. Siihen vihreä energia on hyvä, mutta sitä pitää käsitellä myöskin kestävällä tavalla, koska muuten siitä ei ole paljon hyötyä. Ja sitten viimeisessä kohdassa, tai viimeinen kohta koskettaa kohtaa kymmenen, siinä puhutaan uusiutuvien energi- uusiutuvia energialähteitä hyödyntävistä hankkeista. Meistä tämä on hiukan liian vähän. Ehkä voidaan sanoa, että pitäisi antaa etusia näille yrityksille, mutta myöskin muualla voidaan käyttää tätä. Eli tämä muotoilun pitäisi olla vähän laajempaa ja avata mahdollisuuksia muillekin. Muuten tuemme tätä. Kiitoksia komissio, vaan Irland ilmastopääosaston edustaja. Haluatteko puhua? Ja sitten edustaja Kattenberg voi päättää keskustelun. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, I would like to thank the committee for, uh... Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa eh, heidän panoksestaan eh, tähän mietintöön. Olemme tyytyväisiä, mutta haluaisimme tietää muutaman näkökohdan miten niitä voitaisiin edistää. Jotkut puhujat sanoivat jo, että eh, tässä sanotaan, että on eh, rajalliset mahdollisuudet, mutta se on totta, eh, kun verrataan muihin sektoreihin. Ja tähän on syynä tietenkin tuleva väestönkasvu me eh, puhumme tässä 42-48 prosentin eh, vähennyksistä. Eh, ihmiset saattavat unohtaa kuitenkin, mikä potentiaali on olemassa. Tosiaankin, niin kuin komissio jo sanoi, 2020 tavoitteet, sellaiset voidaan toteuttaa myös maataloudessa tulevina vuosina. Haluamme, että tämä viesti tulee perille, että voidaan ilmastonmuutokseen vaikuttaa myös maatalouden kautta tulevina vuosikymmeninä. Tässä viitataan myös siihen, että maatalous tuottaa biomassaa, biokaasua ja siitä syystä vähemmän päästöjä, mutta tämä pitää hoitaa kestävästi. Niinpä otamme selvästi esiin, että täytyisi suhtautua asiaan hyvin kattavasti. Ja sitten vielä lopuksi se, että maatalous, siihen liittyy myös hiilivuotoa. Tähän on tietty potentiaalinen riski olemassa, mutta haluamme ottaa esiin, että maatalous ei ole osa hiilipäästökauppaa. E, tässä ihmiset saattaisivat kuitenkin mitenkä, jotenkin väärinkäsittää tämän, koska sellaista e, hiilihintaa ei ole tällä hetkellä olemassa. Kiitoksia komission edustajalle. Nyt edustaja Klattenfelder. Loppupuheenvuoro. Tarkistuksen jättämisten, jättämisen määräaika on 14. heinäkuuta kello 12. Olkaa hyvä, edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä minulle. Ja varsinkin tarkistusten jättämisen määräaika oli tärkeä tieto. Toivottavasti näiden puheenvuorojen pohjalta sitten kollegat tekevät tarkistuksia ehdotukseeni. On tärkeää, että selvitetään – tätä ehdotusta. Ja olisin erittäin tyytyväinen, jos ottaisit nämä asiat vielä esille. Sihteeristö oli erittäin ystävällinen, antoi minulle vielä tähän mahdollisuuksia, jotta voisi vielä ottaa mukaan niitä teemoja, joita minulla tehty. Kaikki nämä teemat voidaan ottaa vielä mukaan. Niitä en tähän mennessä vielä voinut tehdä, koska tähän mennessä minun toiminta oli hieman rajallista. Mutta sihteeristö takaisin on nyt toiminnan mahdollisuudet. Ja toivotan tervetulleeksi muutokset tähän tekstiin. Ja tulen tekemään sitten uuden ehdotuksen tähän liittyen teidän ehdotustenne, ehdotustenne pohjalta. Ja toivottavasti tämän pohjalta syntyy hyvä asiakirja. Hyvä, hyvä edustaja Gladfeld. Ja nyt pidetään minuutin tauko, että komissaari voi istuutua ja sitten jatketaan kohdasta viisi.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 Iniziamo. Voidaanko aloittaa? Allora possiamo iniziare. No niin, voisinko, voisimmeko aloittaa? Tervetuloa työjäsen Tatsian Cholos, joka tulee kertoa meille monivuotisen rahoituspuitteiston vaikutuksista, joka on hyväksytty. Tähän on tehty paljon kommentteja. Ja monet kommentoivat ovat huolestuneitakin. Täällä on monia kysymyksiä tähän liittyen rahoitusnäkymisessä, koska reaali termein maatalousbudjettien kasvu on hidastunut, eli tavallaan leikattu maatalous budjettia. Joten haluaisin tietää teiltä, mikä on johtanut näihin leikkauksiin näin kunnianhimoisessa uudistusohjelmassa. Täällä on myöskin Josh Lyon ja Albert Dessin tekemät mietinnöt tähän aiheeseen liittyen, joten parlamenttiäänestyksessä on myöskin selkeästi antanut kantansa tähän asiaan että emme halua, että tältä poliittisesti tärkeältä projektilta leikataan varoja, koska tämä kuitenkin heijastelee sitten meidän 10 miljoonan maataloustuottajamme etuja. Ja tietenkin myöskin 500 miljoonan kansalaisen etuja myöskin. Joten annan sitten koordinaattorille puheenvuoron, kun komission jäsen on ensin esittänyt omat kantansa ja tämän jälkeen edustajille. Joten meillä on puolitoista tuntia aikaa tähän ja asia on niin tärkeä, että annetaan puheenvuoro suoraan sitten komission jäsenille. Olkaa hyvä. Merci, uh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi ilmoittaa, että olen iloinen siitä, että valiokunta on hyvin kunnianhimoinen ajatellen yhteistä budjettia. Ja jos ajatellaan loppubudjettia ja parlamentti on kunnianhimoisempi kuin komissio, ole. Mä tyytyväinen siitä, koska tällä hetkellä kun annetaan ehdotus, niin äh, komissio voi toimia sen mukaisesti. Parlamentti äh, ja äh, Sure-valiokunnan ähm, mietintö, siinä pyydettiin komissiota jäädyttämään budjetti, YMP-budjetti 2013 tasolle. Ja tältä pohjalta komission budjettiyksikkö on toiminut ja näin se antaa ehdotuksensa myös yhteistä maatalouspolitiikkaa ajatellen. Tämä nimellinen eh, jäädytys, johon ei oteta huomioon eh, inflaatiota. Eh, se tulee ensimmäiseen toiseen pilariin, mutta minä palaan näihin selvityksiin vielä. Joten nämä nimelliset jäädytykset 2013-2011 rahanarmopohjalta pohjalta Siinä on ajateltu eh, komission tiedonannossa 371 miljardia euroa eh, nykyeuroissa, koska eh, keskustelu käydään nykyeuroista, koska kyseessä ovat nykyeurot, jotka maksetaan maanviljelijöille vuosien mukana. 400 80 miljoonaa euroa, joten tämä on siis tämä nimellinen äh, summa ilman inflaation huomioon ottamista, mutta inflaatio ensimmäisessä pilarissa äh, siitä tuli jo korjausta yksi äh, prosentti verrattuna nykytilanteeseen, joten siitä syystä on olemassa YMPn arvon lasku koska inflaatiota ei oteta huomioon. Ja tämä yhden prosentin inflaatio, jossa on niin sanottu phasing in, siinä lisätään maksua uusille jäsenvaltioille. Olen sanonut useaan otteeseen, että meidän laajentumisemme tapahtui samalla budjettitasolla. Ja minä olen toiminut niin, että vaikka meillä ei olekaan enää tätä ensimmäisen pilarin lisänä olevaa inflaatiota. Me voimme ottaa huomioon 2014 lähtien tämän phasing innin ilman, että lopputasoihin puututaan. Ja näin olemme tehneetkin. Me olemme ottaneet otsakkeesta kaksi tiettyjä maksuja, jotka juridisesti tulevat maatalouskomission sisälle, mutta ne saavat rahoituksensa toisista otsakkeista. Ja tällä tavoin olemme saaneet tarvittavan summan, jotta voimme rahoittaa tätä phasing in järjestelmää ilman, että se, siinä puututaan suorin maksuihin. Ja kyse, kysehän on tässä YMP-maksuista, jotka liittyvät mm, kasvinsuojelu- tai kasviterveyskysymyksiin 2,2 miljardia euroa nykyeuroissa. Ja tässä myös toiseen osakkeeseen tuli vähävaraisillemme tarkoitetut ohjelmat 2,8 miljardia ja 2,5 nykyarvossa, mutta eh, edelleenkin tässä eh, hallinnon hoitaa eh, maatalouskomissio, mutta tässä on laajennettu hiukan oikeusperustaa ja mitä tulee sitten markkinatoimenpiteisiin, siihen käytetään varoja, kun halutaan vaikuttaa myös terveyskriiseihin, jotka vaikuttavat viljelijöihin esimerkiksi nyt äskettäisessä kriisissä ja myös sianlihakysymykseen ja dioksiinikriisiin Saksassa. Eli tämä siis ensimmäisessä pilarissa otsakkeessa kaksi. Nämä on laitettu budjettikohtaan 3,9 miljardia eh, ja eh, tämä siis nykyarvossa, ja tästä 9,2 miljardia on otettu, ja se liittyy eh, siihen, että rahoitetaan phasing in ensimmäisessä pilarissa ilman, että vaikutetaan muihin maksuihin. Eli tällä hetkellä se eh, saa rahoituksensa yhden prosentin inflaatiosta joka vuonna. Se, että on otettu pois tämä eh, inflaatiomäärä, eh, niin se on vastapainotettu sitten otsakkeessa kaksi. Ja lisäksi, tämän lisäksi me olemme vahvistaneet sitä, mitä aikaisemmin rahoitimme toisesta pilarista – Tiedättehän, että usean otteeseen on puhuttu siitä, että pitää yhdistää enemmän tutkimusinnovaatio maanviljelijöihin. Ja ajattelin, että rahoitus tulisi toisesta pilarista näihin innovaatiotutkimustoimiin ja yhteyksiin maanviljelijöihin ja näin olemme laittaneet 5,1 miljardia euroa nyky arvossa tutkimuspolitiikkaan ja ne on selvästi tunnistettavissa innovaatio, maatalouden innovaatio-ohjelmiin. Ensimmäistä kertaa komissio tutkimusbudjetissaan allokoi jotakin maatalouteen ja tällä tavoin saamme aikaan todellisen tutkimusohjelman, joka liittyy johon liittyy maataloustuotanto ja tutkimus. Ja se saa nyt sataprosenttisesti rahoituksensa Euroopan unionin budjetista, koska tässä allokoidaan tutkimukseen tietty määräraha. Aikaisemmin se tuli toiseen pilariin, mutta siinä olisi ollut myös yhteisrahoitus, mutta nyt kun se on otettu nimenomaan maataloustutkimusbudjettiin. Äh, äh, voimme rahoittaa sen täysin Euroopan unionin rahoituksesta. Ja kun tätä budjettia käytetään ja miten se määritellään, se määritellään äh, ja hallinnoidaan agripääosastosta ja tällä tavoin, äh, kun toimitaan, niin nämä ohjelmat äh, ovat samassa linjassa myös niiden tavoitteiden kanssa, joita olemme asettaneet yhteiselle maatalouspolitiikalle. Minä tulen äh, tapaamaan teitä uudestaan pian puhumaan Euroopan innovaatiokumppanuudesta ja siinä otetaan nimenomaan esiin nämä budjettikysymykset. Ja tämän lisäksi asia, jota ei tällä hetkellä ole vielä olemassa globalisaatiorahastossa, Ranskassa on määritelty 2,8 miljardia euroa nykyarvossaan maatalouspolitiikan käyttöön, jotta voitaisiin rahoittaa korvaukset maanviljelijöille globalisaation vaikutuksesta syntyneestä tulonmuutoksesta yhä enemmän nämä asiat vaikuttavat viljelijöiden tuloihin. Meillä ei tällä hetkellä ole erityisvälinettä, ei budjetissa millään tavoin, että voitaisiin puuttua näihin tilanteisiin. Niinpä meillä on erilaisia välineitä toisaalta suorissa maksuissa, sitten keskinäisissä rahastoissa, toisessa pilarissa, mutta myös mahdollisuus globalisaatiorahaston kautta antaa tällaisia korvauksia viljelijöille. Eli kaikki tämä muistutan vielä 5,1 miljardia euroa, 2,8 miljardia euroa eh, globalisaatiorahaston osalle. Nämä ovat sellaisia eh, osioita, joita ei tällä hetkellä ole oikeusperustassa eikä eh, rahoitusnäkökulmasta katsottuna. Tämä siis liittyy yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteisiin ja siihen, että meillä ei ole toisen pilarin inflaatiokorjauskerrointa. Eli kokonaissumma on 435,5 miljardia euroa, joka tulee yhteiselle maatalouspolitiikalle 396 miljardia. Mutta kun tätä katsotaan kokonaissumma, niin tällä tavoin voidaan säilyttää maatalousbudjetti, vaikka se saakin rahoituksensa eri otsakkeista, mutta haluan muistuttaa vielä, että yhteinen maatalouspolitiikka on alakohtainen politiikka, joka vaikuttaa monelle sektorille. Meillä on siis yhteinen maatalouspolitiikka ja muita politiikan aloja, jotka saavat komission rahoituksen ja budjetin rakenne eh, heijastelee myös tätä eh, maatalouspolitiikan monimuotoisuutta. Ja kaikki nämä eri budjettikohdat, jotka eh, otin esiin siinä komission maatalousosasto ottaa huomioon kaikki ne päätökset, joita tehdään tulevaisuudessa ajatellen nämä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja vielä lopuksi haluaisin muistuttaa teille, että siinä vaiheessa, kun minä puhuin täällä, kun minut nimitettiin maatalouskomissaariksi. Jotkut kysyivät minulta, mikä on minun mm, tehtäväni, kun mietitään Eh, yhteisen maatalousbudjetin rahoitusta jopa 30 eh, prosenttia. Ja ehdottaisin, että katsotte yksityiskohtaisesti nykytilannetta, ajatellen kaikkia näitä keskusteluja. Ja minun mielestäni tämä on tulosta kaikesta siitä työstä, joita olemme, jota olemme yhdessä tehneet, eh, jotta saisimme paljon avoimemman yhteisen maatalouspolitiikan ja niin sillä on johdonmukainen pohja myös rahoitukselle. Eh, ja lopuksi sanoisin vielä, että Euroopan komissio on halunnut eh, pitää kunnianhimoisen eh, yhteisen maatalouspolitiikan ja sen budjetin. Myös parlamentti pyysi tätä komissiolta nykyisissä välineissä meillä on edelleen mahdollisuus säilyttää pääasiallisin kulu Euroopan unionin budjetissa yhteinen maatalouspolitiikka on edelleen e- etusijan politiikan ala, kun puhutaan rahoituksesta ja budjetista. Tässä siis minun alustukseni. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Kyllä komission jäsen osasi, osasi hyvin argumentoida tämä esityksen Ralevendoskin ehdotuksen pohjalta nyt ryhmien koordinaattorit. Albert seuraavaksi. Olkaa hyvä. Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja, komissaari Tsiolos. Monet kiitokset siitä, että näin nopeasti komission tiedonannon jälkeen olette täällä meidän valiokunnassamme. Ja haluaisin näin aluksi tästä näistä leikkauksista huolimatta ottaa esiin yhden kohdan, minkä te esititte. Mehän tiedämme, että me olemme kaikki tarkastelleet tätä maatalousbudjettia ja kaikkien ajatukset menivät samaan suuntaan, mutta sitä huolimatta täytyy todeta, että Eurooppa suurenee ja viljelijöiden kuluja lisätään, ulkorajojen turvaa vähennetään ja ähm, täytyy tulevien kuukausien aikana puhua tästä maatalousbudjetin leikkauksesta 386,9 miljardin. Ja emme ymmärrä, miksi juuri ainoana alana maatalousbudjettia leikataan näin voimakkaasti. Parlamentti on, kun äänestettiin minun mietinnöstäni viimeksi, niin päätimme, että parlamentti haluaisi säilyttää maatalousbudjetin entisellä tasolla, jos ajatellaan näitä uusia kuluja ja vaatimuksia, joita meidän suhteemme esitetään, niin, niin komission kohdalla olisi ollut oikeudenmukaisempaa, jos tähän asti niin maatalousbudjetti olisi säilytetty sellaisena kuin se on. Ja jos ajatellaan vihreää kirjaa, maataloustuotteiden tukemisesta ja informaatiosta niistä, niin huomaamme, että tässä on lähdetty keskitielle niin, että jotta me, meidän pitää tukea tuotantoamme, mutta kuitenkin siellä tukia leikataan. Tämä jotenkin ei sovi yhteen. Meidän pitäisi Euroopan budjetissa pitää huoli siitä, että meidän tuotteidemme menekkiä myöskin voitaisiin tukea vaikka kyseessä olisivatkin pienemmät summat, ehkä näen asian väärin, ehkä te voitte korjata minun kantani, mutta sikäli kuin minä olen lukenut, niin näitäkin summia leikataan ja minua hiukan ihmetyttää se, että komissio on niin voimakkaasti yksityis, tai yksityiskohtia käsitellyt 30 prosenttia tietystä budjettikohdasta vähennetään komission tiedonannon pohjalta ja mm, minun lainsäädäntöpäätöslauselmassani minä esitin varaumia tämän suhteen. Ja mm, ihmetyttää, että miten komissio nyt tässä tiedonannossa näin yksityiskohtaisesti asioita on käsitellyt. Ja yhteenvetona haluaisin sanoa, että EPP, siis minun ryhmäni tulee komission jäsentä tukemaan voimakkaasti tulevaisuudessakin siinä, että maatalouspolitiikan rahoitukselle saamme vakaan perustan. Parlamentissa olen myöskin sanonut, kun minun mietintöni hyväksyttiin, että täällä maatalousvaliokunnassa te tulette saamaan meidän tukemme niin, että voitte viedä läpi meidän yhteisen kantamme Kuten sanottua, EPP tulee tekemään teidän kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta saavutamme yhteiset tavoitteet. Kiitoksia. Albert. Louis. Kiitoksia Albert. Louis sitten. Kiitoksia. Kiitoksia, herra komission jäsen. Tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Me kaikki tiedämme tilanteemme, tunnemme vaikeudet, ja me näemme myös sen, kuinka olette sitoutunut siihen, että maataloussektorille saadaan paras mahdollinen budjetti. Mutta haluaisin todeta, että tämä luonnos ei vastaa meidän odotuksiamme, vaan kyllä jää sitä jälkeen. Sillä parlamentissa oli selkeä enemmistö, joka puhui asiasta aikaisemmin. Eli puhuttiin siitä, että ylläpidetään maatalousarvio, budjetti aina vuoteen 2013 saakka reaaliarvoina samalla tasolla. Mutta tätä tulosta ei ikävä kyllä saavutettu. Minä omassa toimistossani laskin näitä asioita ja huomasin, että 7-10 prosenttia on leikattu ja tähän kuuluvat myöskin 50 miljoonaa, jotka te mainitsitte. Herra komission jäsen, ehkä te voitte kertoa minulle tarkemmin, mistä tämä varauma on tullut juuri näille kriisimarkkinoille. Meillä on tällainen markkinatukiväline, jonka ajatte hyväksyä YMPn uudistuksen yhteydessä. Minä vähän epäilen tätä kuitenkin. Voidaanko tässä käyttää globalisaatiorahastoa? Ehkä kyseessä on kuitenkin virtuaaliset arvot eikä reaaliset arvot, ne tulee näihin kapasiteetteihin, joita voidaan käyttää. Eli no, kaikki tämä on työmme perusta. Ja se vähän jäi meidän odotuksemme jälkeen. Mutta parlamentti tulemaan johdonmukainen, tulen vaatimaan niin kuin ennenkin eihän kyseessä ole pelkästään vain muutamien maatalousvaliokunnan edustajien vaatimus, vaan tässä on selkeä enemmistö parlamentissa, täysistunnossakin, joka puhui tämän puolesta. Joten tämän takia me haluaisimme tehdä muutoksia ja nähdä muutoksia, jotta uusiin haasteisiin voidaan vastata. Kiitoksia. Kiitoksia. Luis sitten George Lyon. Ole hyvä. Eh, Commissioner, eh, could I first of all... Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Aivan aluksi teidän tehtävänne ei tosiaankaan ole helppo. Ja tässä on parlamentissa usein vaadittu, että budjetti säilytetään ehkä auttaa, mutta ei parlamentin äänestystulos tätä heijastellut täysin. Jos nyt katsotaan näitä lukuja ja verrataan 2007-2013 verrattuna tähän alustavaan, joka meillä nyt on tässä, jos katsotaan tätä, niin nämä leikkaukset 50 miljardia otsakkeessa 2, ja 40 miljardia suorissa maksuissa 2011 siis, joten tosiaankin varmasti on tulossa merkittäviä leikkauksia. Tietenkin uutta rahaa tulee 15 eh, eh, miljardia muista rahastoista. Eh, se ehkä toimii, mutta kohesiopolitiikan osalta tämä on todellakin reaalitermeinen, eikä minun mielestäni tässä on huolestuttavaa se, että kyseessä on nimenomaan nämä maatalous. Ei ja nyt kun katsotaan näitä tarkemmin näitä vuosittaisia lukuja, 2011 lukuja, otsake 2, 2001 määrärahat, hinnain 2020 siinä merkittävää pudotusta ja 47 miljardia ja siinäkin 20 prosenttia leikkausta nyt olemmeko me sitä mieltä, että voimmeko edelleen rahoittaa nämä suorat maksut, miten nämä edelleenkin hoidetaan ilman, että nostetaan summia suorien maksujen osalta ja ajatellen uusia jäsenvaltioita, joita on tulossa mukaan. Jos nyt katsotaan tätä leikkausten määrää vuositasolla. Emme tiedä, miten tässä oikein onnistutaan. Ja sitten kun katsotaan näitä uusia varoja, eh, joita on järjestelmässä mukana, en ole varma, että eh, onko, mm, ovatko ne tulossa nimenomaan eh, otsakkeeseen kaksi. Ehkä niitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin tai uudelleen priorisoida, mutta, mutta sitten varaus 3,5 miljardia. Miten se oikein toimii? Saako sen käyttöön vai miten se toimii, että nämä varat voidaan ottaa käyttöön, mm, jos sellaista tarvitaan? Ja jos sitä ei käytetä vuosittain, niin mitä tapahtuu näille varoille? Katoako se budjetista vai tuleeko se uudelleen? Tämän innovaatiotutkimus, erittäin hyvä, että siihen tulee lisäpanosta. Niin kuin sanoitte, ajatellen Skotlantia, Iso-Britannia, Ranskaa, 2,5 miljardia globalisaatiorahastosta, joka kompensoi. Voisitteko selittää, miten tämä toimii? Käsittääkseni Tiedän, että globalisaatiorahastosta tulee yksi könttäsumma maksuna. Tarkoittaako se sitä, että maksetaan näille viljelijöille, jotka kärsivät globalisaatiosta. Maksammeko siitä, että he runtavat uudestaan toimintansa vai miten toimii? Haluaisin tästä selvennyksiä. Kiitos. Grazie George. Kiitoksia George. James Nichols. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä kuuntelin suurella mielikkiin, mitä totesitte, ja tote, tunnistin myös, että tämä aika, jolloin tulitte meille vuonna yhdeksänkin, niin silloin puhuttiin myöskin leikkauksista. ja tuskin kukaan meistä ajatteli, että le, leikkauksia tapahtuisi Minusta se kosti ihan hullulta silloin, että 30 prosenttia leikattaisiin. Kaikissa budjeteissa ongelma on tietenkin tämä tilastotiedeaspekti, joten meidän pitää katsoa, että mikä on realiteetti, mikä on tilanne kentällä tulevaisuutta ajatellen. Tämä on oikeasti väärinkin, mutta ainakin teille pitää antaa kunnioita, että pitää kiinni niistä mahdollisuuksista, joita teillä on ollut. Jos katsotaan YMPn menneisyyttä, niin kova juttu on ollut se, että, että sitä on kaikki käyneet siinä kiinniänä Euroopassa. Ja että haluttiin aina rahaa YMPstä. Näin on ollut jo kauan aikaa. Ja nyt me kysykin teiltä, minäkin tämä budjetti sopii siihen kenttään, että mitä tämän hetken muuttuva yhteiskunta vaatii, kun puhutaan sitten taas tällä hetkellä elintarviketurvallisuudesta. Voiko tämä budjetti taata sitten elintarviketuotannon tulevaisuudessa? Tämä on yksi niistä haasteista, joita tämän budjetin tulee katsoa. Ja pitää arvioida sitä, sitä vastaan. vastaako sen ja tullaan vaatimaan. Tietenkin tutkimus- ja kehitysvarat on hyvä asia. Menneisyydessä on tämä vähän jätty retuperälle. Mutta tämä on hyvä asia, että me ottaa huomioon. Globalisaatiorahasto. Tämäkin kiinnostaa minua, kun ne edellisetkin puhujat ovat täällä jo sen ottaneet esille. Onko tämä myöskin lihantuottajille annettu. Ja yrittääkö nyt merkosoritumus näin tavallaan tällä tavoin hyväksyä niin sitten tämän takaven kautta. Voin tuota, teille suoraan. Että tämä ei nyt tule onnistumaan. Emme tule istumaan vaan täällä pelkästään. Ja että eurooppalaiset maataloustuotteet ovat heikommassa asemassa kuin tuotuotteet ovat jostain muualta meille. Niin tämä minun mielestäni ei käy, ja minä kyllä taistelen eurooppalaisen tuotannon puolesta. Emme hyväksy tällaisia lahjuksia tällä alueella. Toinen asia, jonka huomasin, on tässä ykkös- ja kakkospilarin välinen joustavuus. tuleeko tässä kansalliset hallitukset käyttämään sitä paremmin tätä kakkospilarin rahaa hyväkseen. Voit kertoa hieman enemmän tästä näin. Ja sitten voi kysyä vielä yhden asian ennen kuin lopetan. Palaan tähän kommenttiin, joka herra Dees mainitsi täällä ensimmäisessä puheenvuorossa. Hän haluaisi tietää myöskin lisää budjetista. Niin, että, siis vihreysosuus on ykköspilarissa 30 prosenttia. Miksi tämä on tehty? Miksi te olette tämän tehneet, vaikka mitään tarvetta tähän vielä ole? Voitko kertoa tästä tarkemmin? Uskon, että seuraavan 18 kuukauden aikana voimme katsoa asiaa, kun meillä on lopullinen versio käsissämme. Mutta jos tähän laittaa 30 prosenttia vihreämisosuuteen pilari ykköseen, niin mistä se ei ole hyväksyttävissä? Tämä on vaikea lähteä tekemään tätä työtä tältä pohjalta. Tämä aiheuttaa pelkästään lisää byrokratiaa, ongelmia, lisää henkilökuntaa ja rahat eivät kyllä mene sinne perille maanviljelijöille niin kuin ne pitäisi mennä. Eikä tämä takaa myöskään elintarvikehuoltoa Euroopassa. Kiitoksia. Thanks, Jim. Kiitoksia, Jim. Martin Osten sitten. Ja komissaari, Komission jäsen niin saanen onnitella teitä tämän luonnoksen esittelystä, koska me olemme täällä hyvin rehellisiä keskenämme. Vuosi sitten ei ollut ihan niin varmaa, että matalousmaksujen tämä laajuus, minkä te esitätte, että se pystyttäisiin säilyttämään. Muistelen tässä papereita, jotka olivat tällaisia non-papereita, joita kierteli täällä, jotka lähtivät 30-40 prosentin leikkauksista, niin oikeastaan voimme olla tyytyväisiä kokonaisuuteen tässä esityksessä, minkä esititte, mutta ei riitä kuitenkaan, kun eh, nämä rahoitusvarat eivät kerro mitään menoista eikä jaosta. On mielenkiintoista saada tietoa jaosta. Ehkä voidaan uudelleenjakoa myöskin suorittaa Eli kysymys on maatalouden sisällä ja sitten jäsenvaltioiden välisestä oikeudenmukaisuudesta. Tätä keskustelua ei ole saatettu loppuun. Ja toisin kuin edeltävä puhuja, EPP-jäsen ja hän, joka juuri sanoi, että ei olisi oikeastaan, että puhutaan 30 prosentin vähennyksestä Eh, ehdotuksessa, niin minusta on hyvä, että tästä puhutaan ja minusta tuntuu, että tämä 30 prosenttia vähemmän on taannut myöskin sen, että me pystymme säilyttämään tämän laajuuden, että me pääsimme tästä näistä korvauksista, eli maksetaan heikoista maksusta tai ympäristösuoritteista niin minusta tämä on mahdollistanut sen, että me olemme pystyneet vakuuttamaan toiset siitä, että maatalousbudjetti pitää säilyttää ja sen pitää olla entisellään. Minulla olisi vielä kysymyksiä pilariarkkitehtuurista. On todellakin kyse siitä, että toisessa pilarissa meillä onneksi me olemme saaneet pystyneet puolustamaan sitä Minusta olisi ollut oikeastaan parempi vahvistaa toista pilaria vielä enemmän, mutta toisen pilarin sisällä, tämä täytyy olla selkeästi selvää, että toisen pilarin määrärahoista otettaisiin määrärahoja ensimmäisen pilarin määrärahojen lisäämiseen. Maatalousuudistuksessa odotan, että kaikissa maissa on voimakas pilari, toinen pilari, jossa on ympäristö asiat huomioon otettu. Se on Euroopan alalla ydin, emmekä me voi siitä ottaa rahoja pois. LIDER-ohjelma on myöskin keskeinen ohjelma ja nämä ohjelmat pitää säilyttää. Minä uskon, että ajatella näitä muita määrärahoja, joita tulee maatalouden alalta vielä, niin se on ihan hyvä asia joka maatalouden alalla otetaan esiin, mutta tässä herää loppujen lopuksi kysymys siitä, että mihin ne menevät. En voi kuva, äh, kuvitella, että ne olisivat korvauksena merkosuuralueelle, äh, että me, jos meidän pitäisi toimia tulevaisuudessa kestävän maatalouden puolesta ja että siellä sitten investoitaisiin, eli talouden tutkimus ja maatalouden tutkimus olisi ydinkysymys tulevien vuosien aikana. Ja nyt sitten haluan kysyä niin kuin muutkin kollegat, että kuinka varmoja globalisaatiorahastot ovat, mihin ne suuntautuvat ja milloin ne pystytään purkamaan. Tämä on avoin kysymys, eli voimmeko tätä olettaa, jos kyllä, niin milloin ja miten sitten hintojen epätasapainot, mm, tässä pitäisi olla jonkunnäköinen käynnistysmekanismi tai varaukset. Mutta kuten sanottua, periaatteessa ytimeltään minä olen vakuuttunut siitä, että me olemme oikealla tiellä. Varmasti ei omilla varoin, mutta varmaan voimme puhua kuitenkin näistä varoista. Ja sitten meidän täytyy tämä jakokysymys vielä ottaa esiin. Eli tämä budjetti luonnos, mitä esitettiin, niin onko se sitten se, joka loppujen lopuksi on se, minkä jäsenvaltiot hyväksyvät. Eli kaikki ei ole vielä ihan hoidettu loppuun asti. Lorenzo. Kiitoksia Lorenzo Fontana. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin komission että tulitte tänne paikan päälle. Olen vakuuttunut, että te olette tehneet parhaanne kun olette puolustaneet maatalouspolitiikan budjettia, vaikka ilman muuta meidän kannaltamme katsottuna tässä on selkeitä leikkauksia. Mutta nyt pallo on vähän niin kuin meilläkin. Ja komissiokin voi tehdä jotain parlamentin sisällä nyt omien kantojensa vahvistamiseksi. Hyvä kuulla, että on olemassa globalisaatiorahasto. Minäkin haluaisin niitä vähän yksityiskohtaisemmin asiasta, koska eurooppalaisen maatalouden tulevaisuudenkin perustuu paljonkin tähän tulevaisuudessa. Tulla katsomaan kilpailua maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ja näemme, että täällä on paljon ongelmia maataloustuottajillemme. Sitten yksi kysymys, herra komission jäsen. Te olette tehneet hyvää työtä, mutta haluaisin kuulla kuitenkin siitä, että jos, jos YMPtä leikataan ja maatalous on niin tärkeä kuin ennen, niin onko Euroopan sellainen alue, joka poistaa maatalouden niin mitä me sitten ajattelemme tehdä tämän lisäksi? Jos maataloustuottajamme ei pysty myymään tuotteitaan, koska heidän tuotantokustannukset ovat korkeat kuin muilla, niin eikö täällä sitten olekin, alkaa halua tehdä mitään? Vai halutaanko täällä tuhota eurooppalainen maatalous? Minä toivon, että voisimme tehdä yhdessä töitä tämän eteen eikä tuota sitä. Kiitoksia, Lorentusten Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu pievienoties kolēģiem, kas runā par to, ka Kiitoksia. Yhdyn niihin kollegoihin, jotka puhuivat siitä, että olemme tyytyväisiä, kun saamme tavata komission jäsenen. Te tulette tosiaankin valiokuntaan usein ja me olemme hyvin avoimia kumpikin osapuoli, mutta silti minä olen sitä mieltä, että sitten kun tulemme siihen vaiheeseen, että meidän täytyy pitää lupauksemme ja esittää lukuja ja laittaa rahaa pöytään, niin silloin tulee ongelmia. Ja minä olen kysynyt komission jäseneltä usean otteeseen, miten voi selittää Latviassa äänestäjille, että me saamme alimmat suorat maksut koko Euroopan unionissa. Me olemme numerolla 26 järjestyksessä. Me olemme puhuneet paljon siitä, että meidän täytyy tasoittaa näitä maksuja. Meidän täytyy auttaa niitä, jotka ovat jälkijunassa. Ja edelleenkin saan lukea, että 2020 mennessä Latvian viljelijät saavat ainoastaan 52 prosenttia suorista maksuista EUn keskiarvoon nähden. En osaa selittää tätä äänestäjille. Lehdistö suhtautuu ikävästi Latviassa, mutta ehkäpä me, meidän pitää, pitää tämä 52 prosentin sitoumuksemme. ihmiset todellakin äh, ovat tilanteessa, jotta, jos eivät tiedä enää, miten pysyvät hengissä – budjetissa on paljon äh, kohtia ja tietenkin voimme liikutella varoja eri kohdista, eri otsakkeista toisiin. Ja tietenkin tämä on mahdollista budjetin sisällä, mutta mitä meidän pitäisi tehdä, jotta auttaisimme näiden ongelmien ratkaisuissa ja äh, jotta saisimme riittävästi rahoitusta. YMP ja äh, maataloussektori sinänsä on yksi tärkeimmistä yhteisen politiikan muodoista, joka pitää EUta yhdessä. Me emme nyt voi, kun lupauksiammakaan emme pidä, niin varannamme oikeudenmukaisuuden EU-ssa. Haluaisin, että saadaan myönteisiä tuloksia. Bene, grazie. Kiitoksia. Tämä oli ensimmäinen keskustelukierros, joten annan puheenvuoron komission jäsenille. Hän voi antaa jo vastauksia näin ensimmäisiin kysymyksiin. Tämä jälkeen jatketaan seuraavalla kierroksella. Ole hyvä. Merci. Hello. Kiitoksia. Minä, niin, äh, minä otan nämä äh, kysymyskohtaisesti. Radas sanoi, että äh, puhui tästä näistä leikkauksista. Me olemme käyttäneet YMPlle samoja eh, laskentaperiaatteita eh, kuin eh, kohesiopolitiikalle. Tässä on samat kertoimme, että minä luin parlamentin mietinnön, suuren valiokunnan mietinnön ja siinä sanoitin, että säilytetään YMP ilman, että annetaan yksityiskohtia tai sitä, miten inflaatiotekijät lasketaan. Ja tarkistuksia kuitenkin tehtiin. Ne eivät menneet läpi, että mentäisiin siihen suuntaan. Komissio otti parlamentin huomiot mukaan. Ja eh, kun puhutaan kohesiosta, jos laitetaan sivuun 50 miljardia euroa, jotka eh, allokoidaan eh, infrastruktuurivälineelle Connecting Europe, silloin nähdään, että kohesio on samassa tilanteessa. Sen jälkeen on kuitenkin luotu yhteys tämän budjetin ja kohesion välille, koska yksi osio tulee koheesiorahastosta. Ei, en mene yksityiskohtiin, mutta jos katsotaan näitä summia koheesiolle ja YMPlle, olemme noudattaneet samaa menetelmää ja tästä syystä, aivan kuten sanoin, tämä kokonaismäärä YMP on siinä edelleenkin ykkösenä yhteisön rahoitusosuuksista – Eli e, osuus on sama. Sitten e, vihreä kirja, sellaisen esitämme, ja minulla on aikomus kyllä edelleenkin e, rahoittaa sen edistämistä. Uskoisin, että saamme aikaan tällaisen myynnin edistämisosion myös. Me puhuimme yksityiskohdista myös. Halusimme osoittaa, että YMP on sellainen politiikan ala, joka avautuu muillekin aloille ja näemme vaikutukset muilla aloilla, esimerkiksi ympäristö, ilmastonmuutos. Teemme näin ennemmin kuin, että sanottaisiin sitten meille, ettei otettu huomioon näitä näkökohtia, jotka tulevat esiin EU 2020 strategiassa. Keskustelussa on toistettu sitä, että YMP on monialainen politiikka ja halusimme osoittaa juuri sen, että yhteen maatalouspolitiikka sillä on tiettyjä tavoitteita, jotka tulevat esiin EU 2020 strategiassa. Tekin sanoitte, että YMPn tavoite, se pitää olla elintarvikevarmuuden, elintarvikehuollon takaaminen ja sitoutua enemmän 2020 strategiaan. Nämä on otettu huomioon, niitä on painotettu ilman, että mennään yksityiskohtiin ja siitä syystä me laite, laitoimme tämän äh, vihertämisprosentin. Äh, siitä voimme keskustella äh, yhdessä. Se tulee lainsäädäntöehdotukseen miten sitä sovelletaan sitten. Olen edelleen tällä yksityinen soveltamis menetelmän kannalla ilman liikaa byrokratiaa, mutta näihin tavoitteisiin pitää vastata me emme ole tehneet mitään jakoa jäsenvaltioiden välillä. Budjettinäkymissä ei ole mitään jäsenvaltiojakoa. Se hoidetaan YMPn uudistuksessa. Me olemme laittaneet vain kokonaissummat ensimmäiseen, toiseen pilariin ja niin kuin sanoimme, mahdollisuus tietyissä olosuhteissa siirtää yhdestä toiseen, jotta ei puhuttaisi pelkästään YMPn lainsäädäntöpaketti kysymyksestä, jossa annetaan lainsäädäntöehdotuksia sitten ja hienosäädetään, niin silloin voidaan tehdä säätöjä ajatellen tiettyä jäsenvaltiota, jotta päästään sopimukseen Tämä on tietenkin aina mahdollisuus. Emme halunneet täysin sitoa käsiä komission käsiä ja sitten sen jälkeen parlamentin neuvoston käsiä näissä neuvotteluissa, mutta selkeästi täsmensimme, että emme anna jäsenvaltioille jatkuvaa joustoa siinä, että voidaan siirtää halutumääräisesti määrärahoja. Tässä asetetaan selkeästi lainsäädäntöpaketissa nämä pilarit, mutta jätimme tällaisen mahdollisuuden, jotta voidaan sitten neuvotella, kun lainsäädäntöpaketti laaditaan. Tämä jousto on annettu agrikomissiolle ja nyt jousto voi mennä suuntaan tai toiseen. Sanoit, sanoimme, ainakin minun ajatukseni on se, että nämä äh, varat, joita voidaan äh, saada äh, käyttöön, niin niitä voidaan ottaa siirtää ensimmäisestä toiseen pilariin. Me tarvitsemme tällaista joustoa mahdollista joustoa keskusteluissa ja siitä syystä eh, tällainen joustolauseke tuli, mutta se ei ole mitään jatkuvaa joustoa jäsenvaltioille. Se on joustoa eurooppalaisille päättäjille silloin, kun päätökset tehdään eh, YMPn uudistamisesta. Ja sitten eh, miten aktivoidaan nämä määrärahat. Täällä tekstissä sanotaan, että e, tämä budjettikohtaisena käytetään samanlaista joustoa kuin tällä hetkellä on silloin, kun komissio puuttuu kriisitilanteisiin. Kyseessä on siis e, varojen käyttöönotto e, YMPn osalta kuin tällä hetkellä on esimerkiksi nopeissa menettelyissä, jossa ei tarvita byrokraattisia päätöksiä. Mutta varmasti muistatte, minkä tähden on tärkeää, että meillä on tämä markkinakriisi, eh, siihen vaikutusmahdollisuus. Eh, varmasti muistatte, että usein eh, melkein joka vuosi meillä on ensimmäisessä pilarissa osioita määrärahoja, joita ei käytetä, koska ei ole tullut tämän tyyppisiä markkinatilanteita tai markkinakriisejä. Meillä on silloin vähennetty ensimmäisestä pilarista siirretty muihin tarkoituksiin ja siten vaikuttaa siltä, että YMPssä on liikaa rahaa eikä se voi käyttää niitä kaikkia, mutta tiedätte itsekin hyvin, että nämä määrärahat, jotka on markkinatilanteisiin varattu ja kriisitilanteita ei ole tullut, niin niitä ei ole käytetty. Ne on sitten laitettu sivuun ja jos katsottaisiin nyt, niin siellä on suurissa maksuissa eh, esimerkiksi nämä markkinatoimet, eh, varsinkin eh, vihannekset, hedelmät ja viiniviljely. Siellä on suunnilleen kiinteät summat ja sitten osio on sellaista joustavaa osiota, jota käytetään tarvittaessa. Eli tämä joustava osio irrotetaan nyt budjettikohdasta, joka koskee myös suoria maksoja ja se varataan nyt sitten vain maataloudelle. Meillä on yhä enemmän eh, markkinakriisejä, jotka johtuvat eh, terveyssyistä ja jos voimme hoidella tämän erikseen, se helpottaa myös hallintoa. Ja nämä summat eh, ovat sellaisia, että niitä käytetään nopeasti ja hyvin joustavasti. Tämä markkinakriisi osio. Kysyttiin, miten käytetään globalisaatiorahastoa. Tähän tarvitaan vielä lainsäädännöllisiä määritelmiä ja täsmennyksiä, missä tilanteissa, millä tavoin käytetään näitä varoja. Eli me annamme jatkossa tarkempia ehdotuksia, mutta nyt meillä on ensimmäistä kertaa tämä tyyppinen budjetikohta. Ei voi saman tien määritellä lainsäädäntöä, mutta voin vakuuttaa teille, herra Nicholson, minun kantani, mitä tulee näihin äh, kansainvälisiin äh, kauppaneuvotteluihin, äh, minä olen aivan samalla linjalla. Kiinnitän kovasti huomiota myös globalisaatiorahastoon. Emme laittaneet tätä globalisaatiorahastoa tähän, että me voisimme olla neuvotteluissa joustavampia. Minun mielestäni sellaiset sopimukset, jotka johtuvat huonoista sopimuksista. Se, niitä ei voi kompensoida tällä tavoin. Mutta voi olla hyvin neuvoteltuja sopimuksia, joilla on yksittäisiä vaikutuksia tietyille alueille. Meillä on myös muita tilanteita, jotka ovat myös kauppaneuvottelujen ulkopuolella ja saattaa käydä, että viljelijöiden tulot riippuvat eh, paljolti siitä, mitkä ovat maailmanmarkkinahinnat. Ja tähän mennessä meillä ei budjetissa YMPssä ole ollut oikeusperustaa eikä budjettikohtaa, jonka avulla voidaan viljelijöillä korvata niitä tulomenetyksiä, jotka johtuvat kansainvälisten markkinoiden heilahtelusta. Eh, niinpä nämä äh, rahastot, kun määritellään oikeusperusta, niin niitä voitaisiin käyttää paljon laajemmin kuin että äh, kompensoidaan vain äh, tarkasti näitä kauppasopimuksia. Tämä on määritelty hyvin laajasti, eikä pelkästään kauppasopimuksiin. Ja sitten herra Lainen Minun mielestäni nämä laskelmat, joita nyt on tehty, jos katsotaan kohesiopolitiikkaa YMPtä eh, ilman tätä välinettä, joka on eh, Connecting Europe, laskentamenetelmä on aivan sama kummassakin. Se, että me otimme ensimmäisestä pilarista ja laitoimme toisiin budjettikohtiin. Me irrotimme tarvittavat määrärahat yli 9 miljardia euroa, jotta voidaan jatkaa phasing Inin rahoitusta uusien jäsenvaltioiden osalta ilman, että se vaikuttaa muiden valtioiden suoriin maksuihin. Tällä hetkellä sitä rahoitetaan tuon yhden prosentin mm, inflaatioosuuden avulla. Meillä ei ole tätä nyt enää, mutta otimme tarvittavat varat ja asetimme ne toiseen budjettikohtaan. Tällä tavoin me saimme irrotettua nämä Facingin varat ilman, että meillä on tätä vaikutusta muihin jäsenvaltioihin. Mitä tulee kriisi- ja globalisaatiorahastoihin, sanoin jo, että me tarvitsemme täsmennyksiä, juridisia täsmennyksiä, eh, mutta se budjetti, jota ei käytetä rahoitusnäkymissä on olemassa myös tiettyä joustoa, jonka avulla voidaan laittaa rahaa muihin kohtiin, mutta tämä pysyy edelleen yhteisessä maatalouspolitiikassa. Nikolson kysyi siitä, miten budjetti takaa elintarvike terveydenhuollon. Nämä, ty, nämä kysymykset, äh, niihin vastataan äh, sitten, kun määritellään YMP-lainsäädäntöpaketissa, äh, jonka ehdotamme tässä vaiheessa. Mm, meillä on ikään kuin polttoaine ja me voimme äh, varmistua siitä, että me, meillä on äh, riittävästi polttoainetta. Ja nyt kun määrittelemme tämän mm, moottorin minulle, YMPn äh, lainsäädäntöpaketti on ikään kuin moottori, ja sitä kautta määrittelemme, miten käytämme tätä polttoainetta mahdollisimman tehokkaasti, jotta saadaan aikaan ne tavoitteet, joihin pyritään mutta että meillä on, meillä on suoriin maksuihin tietty osuus se tarkoittaa uusia budjettikohtia, jotta otetaan mukaan myös globalisaation vaikutukset tai erityiset kriisit. Tämän toisen pilarin kohta, siinä mennään juuri tähän tavoitteeseen, että me pääsemme tiedonannossa määriteltyihin tavoitteisiin. Ja sanoin että emme halunneet mennä liian yksityiskohtaiseen tietoon koskien äh, rahoituspakettia, mutta annoimme ainoastaan sellaiset näkökohdat, jotka osoittavat, että me olemme, ne, jotka osoittavat, että olemme ykkösasemassa budjetissa mutta tällä tavoin voimme vastata myös muihin tavoitteisiin, jotka ovat 2020 strategiassa. Tähän ei ole muita syitä, mutta tätä kautta meillä on kuitenkin liikkumavaraa ilman, että mennään yksityiskohtiin uudistuksessa. Eera Reisling, toinen pilari, siitä syystä laitoimme aivan selvästi nämä summat toiseen pilariin, jotta varmistumme siitä, että me säilytämme nykyiset suhteet ensimmäisen ja toisen pilarin kesken. Ja nämä siirrot ensimmäisestä toiseen, toisesta ensimmäiseen, kyse on ainoastaan liikkumavara, joka on lainsäätäjällä silloin, kun määritellään oikeusperusta. Tämä ei ole mitään sellaista joustoa, joka annetaan jäsenvaltioille jatkossa. Lainsäädäntöpaketissa määritellään aivan selvästi selkeästi eh, niitä tie, tiettyyn eh, pilariin, joten eh, tällä tavoin tämä lause pitää tulkita. Sitten tutkimus- ja kehitysbudjetti, miten se jaetaan, tämäkin, tähänkin määritellään oikeusperusta. Me annamme tiedonannon koskien Eh, Euroopan innovaatiokumppanuutta ja siinä määritellään eh, nämä näkökohdat ja sen jälkeen on soveltamisopas tulossa yksityiskohdista, mutta kyseessä on ohjelma, jota hoidetaan Eurooppa-tasolla, mutta sisältö määritellään tulevissa lainsäädäntöehdotuksissa. Eero Fontana miten nyt esitellään YMPn paikka budjetissa. Tässä nähdään, että ei selvästikään haluta eliminoida eurooppalaista maataloutta. Nähdään selvästi, että Euroopan komissiolle yhteinen maatalouspolitiikka on edelleenkin prioriteetti tulevissa rahoituskehyksissä. Se on ensimmäisessä asemassa budjetissa huolimatta eh, siitä, miten vaikea on taloustilanne. Meillä on yhteisön budjetti ja tämä on eh, poliittinen viesti, joka on aivan selkeä. Tässä siis, eh, mitä tulee suorimaksuihin tiettyjen maiden osalta, me emme ole määritelleet tässä jakoa ajatellen Latviaa tai Liettua tai muita maita, tämä hoidetaan lainsäädäntöpaketissa. Tavoitteena nyt rahoitusnäkymissä ei ollut määritellä kaikkien maiden osalta näitä maksutasoja. Tässä siis vastaukseni. Kiitoksia komission edustaja. Tässä oli ensimmäinen kierros vastauksia. Nyt jatketaan Meillä on 21 puheenvuoropyyntöä, joten pitäytykää tiekuissa ajoissa. Esimerkiksi Jäger aloittaa. Kiitoksia. Minä yritän myöskin esittää asiani lyhyesti, puheenjohtaja. Herra komissaari, teidän vastauskierroksellanne vastasitte moniin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Haluaisin kaksi kohta ottaa esiin, joita haluaisin korostaa. Eli ensimmäisen ja toisen pilarin välinen suhde, screening, jota niin kuin tiedätte, niin periaatteessa minä tuen sitä ja minä tuen myöskin maatalousympäristötoimenpiteitä, niitä monia, mitä monissa jäsenvaltioissa tehdään. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Ei saa syrjiä niitä jäsenvaltioita, jotka loppujen lopuksi eivät, jotka toimivat. Eli me tarvitsemme Euroopan laajuisesti enemmän screeningiä, uskoakseni olemme kaikki sitä yksimielisiä. Minusta on tärkeää, että meillä on myöskin tulevaisuudessa vahva toinen pilari ennen kaikkea niillä alueilla, jotka eivät saa rakennerahastosta enää määrärahoja, niin kuin esimerkiksi sillä alueella, mistä minä tulen, niin toisen pilarin määrärahat ovat todellakin sellaisia mahdollisuuksia, jotka voimme antaa ihmisille. Ja Euroopat, eh, eurooppalaiset eh, kiistelevät kovasti yhteisestä maatalouspolitiikasta ja se on meille kaikille tärkeää. Teillä on muutamia kohtia. Astrid, olepa hyvä. Tehän esititte kahdenkeskisistä kauppasopimuksista jo joita, jotakin, mutta haluaisin osoittaa teille, että meillä tulee olemaan niiden kanssa ongelma. Tietenkin olen iloinen, että te otatte sen huomioon. Tiedän, että näin toimitte, mutta on joka tapauksessa myöskin niin, että meidän pelkomme ei ole ihan oikeudet, oikeutuksetonta. Jos puhutaan näistä kahdenvälisistä sopimuksista, että se, ja sanotaan, että se ei ole paha, mutta kysyn, että kuinka paljon rahaa niihin uhrataan ja että sitten, että se korvattaisiin rahalla, niin se on aika mahdotonta. Niistä täytyy neuvotella ja sitten kolmas kohta. Täällä useamman kerran on siitä jo puhuttu. Minusta tuntuu, että rahoituspuitteiden kohdalla olette neuvotelleet niin hyvin kuin pystyitte, te ette saavuttaneet sitä, mitä me toivoimme itsellemme, mutta te saavutitte sen, mikä, minkä useimmat jäsenvaltiot ovat sallineet ja se on jo hyvä. Mutta sanon ainakin omasta puolestani ja varmasti myöskin monien muiden puolesta, että me tulemme teidän kanssanne taistelemaan tämän budjetin puolesta ja yhteisten argumenttien puolesta ja yhteisten kuluttajien puolesta. Kiitoksia. Elisabeth Stefane Kiitoksia. Stefan Fall seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle tästä nopeasta kannanotosta budjetista. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että olemme samaa mieltä siitä, että katastrofi vältettiin. Sehän on jo myönteinen seikka se, mutta suoraan sanoen parlamentin jäsenenä budjettitaistelut eivät ole vielä päättyneet. Meitä odottaa Eh, myös se, että meidän pitää vähentää edelleen budjettia. Ei siellä ole pelkästään nämä maatalousbudjettia, vaan kokonaisuudessaan budjettia. Eh, eh, olipa kyse sitten maatalous tai ei, niin tästähän kyse on, että meidän täytyy katsoa selkeästi totuutta silmiin, jos me onnistumme säilyttämään maatalousbudjetin tason. Silloin kohesiorahastossa tulee paljon vähennyksiä. Täällä joku puhui niistä maista, jotka eivät saa kohesiorahastosta, ne eivät välttämättä saa jatkossakaan. Eli kyseessä on Eurooppa-tason kysymys ja budjetti. Me vältimme katastrofin, meidän täytyy olla tyytyväisiä, koska suuri katastrofi vältettiin, mutta pitääkö meidän sitten määritellä tämä moottori? Eh, jos meillä on jo eh, polttoaine. Mutta eh, globalisaatiorahasto, halusitte tai ei, se on sopeutusrahasto. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää sopeutua 2 miljardia, 2 miljardia, 7, tuskin 3 miljardia potentiaalia vaikea kuvitella, että tästä maataloudelle 70 prosenttia meidän täytyy sanoa nämäkin asiat selvästi. Ja sitten tämä vähävaraisimmille tarkoitettu elintarvikeohjelma. Voimmeko tällä hetkellä sitoutua siihen, että säilytämme tämän minimivaraston ajatellen koko Eurooppaa? Tämä on hyvin ajankohtainen kysymys, mutta tärkeä, kun puhutaan sitten kriisistä ja tai kriiseistä meidän täytyy säilyttää sääntelymekanismit niin hyvin kuin voimme, eli kompensoidaan markkinavääristymävaikutukset, mutta meidän täytyy ennakoida hiukan enemmän. Ja vielä lopuksi tästä moottorista ja viherohjelmasta samaa mieltä mutta haluaisin äh, tiettyjä täsmennyksiä äh, näihin kattoarvoihin. Äh, parlamentti sanoi aivan selvästi, että tällaisia kattoarvoja tarvitaan ja varsinkin kun puhutaan toisesta pilarista, niin tästä haluaisin täsmennyksiä. Grazie Stefan. Kiitoksia Stefan. Nyt varapuheenjohtaja Vasovski. olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No nie ukrywam, że bardzo mnie zmartwi... Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Pitää myöntää, että olen hieman pettynyt, oikeastaan hyvinkin pettynyt, mitä tulee YMP-budjettiin. Seitsemän vuotta sitten, 2004-2005, kun valmistelimme monivuotista rahoituskehystä vuonna 2007-2013, maatalouden tilanne oli huomattavasti parempi. Kriisiä ei näkynyt, liikatuotanto oli monella sektoreilla, meillä oli liikaa sokeria ja taistelimme liikatuotantoa vastaan. Meillä oli miit, maitoa, voitakin oli, voivuoria, vähän kaikkia oli liikaa. Ja nyt puhutaan taas sitten elintarviketurvallisuudesta ja tuotantoturvallisuudesta. Ja vuodesta 2007 lähtien elintarvikkeiden hinta on noussut ja nyt tilanne on toisenlainen, haaste on toisenlainen. Meillä on elintarviketurvallisuusongelmia Euroopassa. Ja sitten me haluamme leikata tukea heiltä. En ymmärrä, että miksi. Miksi teemme näin? Maatalous ja rahoitus eivät voi tällä tavoin ratkaista ongelmia. En todellakaan ymmärrä tätä tilannetta ollenkaan. Ja sitten vielä toinen asia. maksujen jako uusien ja, jäs- ja vanhojen jäsenvaltioiden kesken. Meillä on suuria eroja maksuissa. Ja komissio on ehdottanut tämän suhteen, että tätä tässä tasapainottaisiin. No tämä ei ole tasapainottamista, tämä on kyllä leikkausta oikeastaan. Mikä tässä on perustana? Lissabonin sopimusko vai jäsenvaltioiden tasavertainen kohtelu vai onko tässä joku hullu matemaattinen kaava takana? Mikä tässä oikein on perustana? Ja miksi tämä on niin eri tavalla tapahtuvaa EU-ssa? Miksi tämä maatalous auttaa enemmänkin rikkaita eikä köyhiä? Tämähän on EUn periaatteiden vastaista. Vastustan tätä ehdottomasti. Tällaisen toiminnan takia neillä, ei on paljon, niillä on ehkä vähän vähemmän ja niillä on vähän, niillä on vähän enemmän, mutta tämä ei ole hyväksyttävä. Kiitoksia. Patraves ja sitten Lavia. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen, kiitoksia teidän valmiudestanne tulla keskustelemaan tänne Euroopan parlamentin valiokuntaan. Maatalouden budjettiluonnos. Siinä puhuttiin 10 prosentin alennuksista tai leikkauksista. Ja nyt tänä päivänä sanotaan, että ehkä voitaisiin pitää budjetista kiinni siten, että määrärahoja jaetaan uudelleen. Sallinette minun sanoa, että hiukan epäröin sitä, mitä te täällä esititte konkreettisesti ensinnäkin. Mitä ihan konkreettisia toimenpiteitä tällä hetkellä selvitellään, jotta, kuten sanottua, heikennettäisiin tätä tilannetta. Tehän puhuitte sitten määrärahojen uudelleenjaosta? Ja sitten toiseksi, miten voidaan saavuttaa oikeudenmukaisempi yhteinen maatalouspolitiikka? Miten se epätasapaino, mikä tällä hetkellä on, miten se voidaan poistaa? Niin kyseessä ei ole suorattu, tuet. Ne tulevat olemaan ulkopuolella, näin sanottiin. Mutta jos otetaanko meidän valiokunnan odotukset oikeuden, oikeutetusti huomioon. Ja sitten vielä yksi kohta, miten on maatalouden aivan erityiskohtien laita. Me tiedämme, että posei on oleellista, merkitsee oleellista tukea maataloudella, maataloudelle, jota harjoitetaan mm, äriolosuhteissa ja joihin ongelmat vaikuttavat voimakkaammin, mutta me tarvitsemme enemmän. Jos ajatellaan kiintiöiden poistamisen negatiivisia seuraamuksia tai suhteita Euroopan unionin ja Merkosurin välillä, olisin kiitollinen, jos te voisitte nämä konkreettiset kysymyksiin vastata. Edustaja Kaljeria, sitten Lavia vasta tämän jälkeen. Olkaa hyvä, te pystytte aikaisemmin puheenvuoroon. Kungs, godātais komisāra kungs, vispirms es gribu pievienoties tiem, kas... Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä omasta puolestani näistä tuloksista, joita olet saaneet yhteistyössä parlamentin kanssa. Me olemme aina pystyneet pitämään maatalousvarat nykyisellä tasolla liikennöitä kohti, että muihinkin EU-budjetin kohtiin. Mutta sitten haluan todeta, että kuinka järkyttyneitä Latvian maataloustuottajat ovat näistä liittyen periaatteista, jotka liittyvät suorien maksujen laskuperusteisiin. Kuulin myöskin Liettuasta ja Virosta vähän samanlaisia ääniä. Ne ovatkin todenneet, että he ovat yhtä järkyttyneitä. Kyllä olette oikeassa. Ei ole aivan selkeästi määriteltyä tässä, mitä summia tullaan antamaan millekin maalle, mutta meidän maataloustuottajamme ovat hyvin tietoisia ja koulutettuja, pystyvät myöskin laskemaan sen, mitä suoria maksuja he tulevat saamaan tämän kaavan perusteella. Ja ehdotus että vastaan yksi kolmasosa seitsemän vuoden aikana. Tämä ei ole reilu. Se ei ole solidaarisuusperiaatteen ja kilpailuperiaatteen mukaista. Tämä ei missään nimessä vastaa komission esittämiin tavoitteisiin 18. marraskuuta, jossa todettiin, että pitää taata, että YMP-tuki on reilu ja tasapainoinen kaikille maataloustuottajille EU-ssa. Mä olen hyväksynyt Dessin irtuksen, ja siellä edustajat esittivät selkeästi, että kunkin jäsenvaltio pitäisi saada tietty pakollinen prosenttimäärä EUn suorista maksuista. Ja myöskin määritellä indikaattorien maksimimäärät. Komission ehdotuksessa kuitenkin on tuloksena se, että Latvian maataloustuottajat jopa vuonna 2020 20, joka on 30 vuotta rautaisiripun murtumisen jälkeen. Saat edelleenkin vain kolmasosan maksuista verrattuna vaikka Belgian tai ja Alankomaiden vastaaviin. Tämä ei ole reilua. Ei minkään jäsenvaltion pitäisi saada alle 80 prosentin eikä minkään yli 120 prosentin verrattuna EUn keskiarvoon. Ne maat, jotka tänä päivänä saataan 30 prosenttia, heidän pitäisi aloittaa siirtymäkautensa 2014. Joten minä vetoan teihin, komission jäsen, tehkää kaikkenne sen puolesta, että YMP-uudistus vastaa tarkoitusperiä. Ja että YMPstä tulee reilun kilpailun peruskivi. Niin teitä tukee tässä parlamentti. Kiitoksia. Lavia, Olitska ja Pasansko, Pasansko seuraavaksi. Tässä järjestyksessä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission jäsen. Nämä tiedot, että kuulimme teidän esityksestänne monivuotiseen rahoituskehykseen liittyen. Niitä on arvioitu monelta kantilta ja parlamentti pyysi juuri 2013 lukuja. Ja sitten näimme, että vuonna 2011 omat varat ovat hieman hämmentäneet meitä. Ehkä meidän pitää uudestaan laskea nämä luvut, koska näemme, että tässä on paljon erilaisia lukuja kyseessä. Ja monet kollegamme ovat todenneet, eivät ole kovinkaan tyytyväisiä asiaan. Oikeastaan me odotimme vähän enempää. Täällä on tehty paljon ensimmäisiä tietoja saamme kokousasiakirjasta ja parlamentti on koko ajan tukenut teitä siinä komission jäsenenä, että voitte lisätä maatalouspolitiikan varoja. Ja voitte olla varmoja, että parlamentti on myöskin paljon kumppaneita tässä. Otan kaksi asiaa esille, ollakseni vain lyhyt kommenteissani. Olen huolestunut asiasta, ja monet kollegat täällä maininneet, ja te varmaankin tulette varmaankin helposti selvittämään. Eli globalisaatiorahasto. Meillä on jo globalisaation sopautumisrahasto, joka on teollisuudelle tarkoitettu. Mutta tämä käyttöön hyvin vaikealla tavalla teollisuussektorilla. Voidaanko sitä helposti käyttää sitä muille sektoreille? En tiedä. Sitten kuulin täällä, että yksityistukea annettaisiin, mutta tässä tämä on varmaankin tulkkausvirhe, että tämä on kaksi miljardia euroa tähän näin. Kun taas rahoituskehyksessä näkyy oikeastaan muita lukuja. Mikä on kyseessä, kahdeksan miljardia vai kaksi miljardia? Mikä on oikea luku rahoitusnäkymissä? Ja meidän pitää myöskin katsoa tässä eh, komission kanssa yhteistyössä tätä asiaa. Papastaanko seuraavaksi? Minuutti, olkaa hyvä. Eh, se σχέση με την αφετηριακή, se σχέση με την αφετηριακή απεσιοδοξία. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee tähän pessimismiin, joka täällä vallitsee, minun pitää todeta, että oikeastaan tässä on paljon neuvoteltu ja meidän pitää tunnustaa se tulos, joka on tehty. Ja komission jäsen, eh, tästä asia saattaakin vielä levitä käsiin te toteatte, että te pyritte tässä oikeaan suuntaan, mutta jos emme tiedä tarkkaan, mikä on sitten se suunta, niin tämä tässä saattaa syntyä ongelmia. Jotta meidän pitää katsoa kyllä meidän yhteistyötä vielä. Sitten ehdotus, jossa katsotaan soveltamisalaa, jota tullaan laajentamaan globalisaatiorahaston suuntaan. Tämä ehdotus liittyy yhteen komission ehdotukseen, jossa tuetaan siis jäsenvaltioita ja niin yhteyttä kolmansiin maihin. No, tämä on hyvä asia. Mitä tulee sitten niin sanottua kohesiorahastoa. No, tämä tarkoittaa sitä, että tässä pitää olla yhteisrahoitusta jäsenvaltioiden taholta myöskin näissä ohjelmissa. Niin, tässä on tämä sama ehdotus, joka olette neuvotelleet komissiossa. Niin, emme tiedä mikä on lopputulos tässä keskustelussa. Me olisimme kyllä melko, tai ainakin vähän tyytyväisiä tähän mutta tiedämme, että tämä on sitä alku, neuvottelujen alku. Joten mitä nyt sitten tehdään seuraavaksi? Tällaisessa tilanteessa, jossa monet neuvoston ja parlamentin ihmiset toteavat, että tavallaan nyt on neuvottelun yhteydessä leikattu YMPn budjettia. Ja sen loppuvaiheessa juuri. No nähdäänkö tällaisessa tilanteessa mahdollista joustavuuteen? Ja toinen asia sitten vielä. Haluan todeta, että se ehdotus, jonka te esititte, kun puhuttiin ensimmäisen ja toisen pilarin välisestä joustavuudesta, on mielenkiintoinen. Tämä on oikeastaan hyvä ajatus. Ja olisi hyvä tietää enemmän yksityiskohtia tästä ehdotuksesta ja miten tätä joustavuutta voitaisiin käyttää jäsenvaltioiden suunnittelussa, kun suunnitellaan seuraavia rahoitus, seuraavan rahoituskehyksen budjettia. Ja sitten tämä rahasto, jolla tuettaisiin uutta teknologiaa ja uutta kehitystä maataloussektorilla, tämäkin on hyvä ehdotus. Jos ymmärsin oikein, tämä olisi eurooppalainen projekti. Olisi hyvä tietää vähän lisää tästä lähitulevaisuudessa. Ja sitten vielä kolmas asia, hyvin yksityiskohtainen tai erityislaatuinen kysymys. Onko komissio jotain simulaatioita tai arvioita, jotka perustuvat tähän ehdotukseen? Ja sitten vielä loppukommentti. 2013, kun tämänhetkinen rahoituskehys päättyy, maataloustuottajat saavat hyvin, hyvin tarkkoja summia. He tietävät, mitä he saavat silloin juuri tietyn summan EUlta. kehitystoimiin. Joten kysymykseni on, miltä tämä näyttää sitten vuonna 2014? Voiko tätä mitenkään verrata tätä tilannetta maataloustuottajan kannalta näihin summiin, mitä nyt tällä hetkellä saadaan? Vai onko tämä summa huomattavasti vähemmän kuin tämä hetkinen summa? Kiitoksia. Sigrieski seuraavaksi. Kiitoksia. Nyt ei onnistuta millään pitämään YMP-budjettia eh, samalla tasolla. Siinä ollaan epäonnistuttu. Meillä on uusia tehtäviä. Pitää rahoittaa uusia asioita, uusia maita, joita pitää rahoittaa eu budjetista. Meillä on uusia tavoitteita – uudelle äh, maatalouspolitiikallekin. Ja jos nyt sanotaan, että olemme tyytyväisiä, se oli ihan väärää tietoa. Jos joku olisi sanonut, että olette tyytyväisiä budjettiin, olette tyytyväisiä myös, äh, kun sitä leikataan. Niinpä äh, on äskettäin keskitytty valiokunnassa siihen, millä tavoin voitaisiin, kenelle voitaisiin taistella sen siitä, että kenelle ei anneta sen sijaan, että budjetista taisteltaisiin. Jos nyt mietitään ö, tätä asiaa, miten nämä varat jaetaan sen sijaan, että nostettaisiin budjettia. Lopultakin me emme tee mitään YMPnä tavoitteiden suhteen viljelijöiden tulotaso. Me tiedämme kyllä, mikä on viljelijöiden tulotaso. Ja sitten kohesio. Mikä on kohesio ylipäänsä? Miltä kohesio näyttää maaseutualueilla? Maatalo, maaseutualueet eivät hyödy kohesiovaroista. Haluaisin saada tästä lisätietoa, miten käytetään kohesiorahastoa maaseutualueilla. Ja sitten äh, markkina, äh, markkinoiden äh, tasapainottaminen, se on erittäin tärkeää. Tässä saattavat viljelijät kärsiä suuria vahinkoja. Mitä sitten nämä pienviljelmät ja köyhyys? Meillä on valtavasti köyhyyttä ja edelleenkin leikataan rahastoja ajatellen näitä köyhimpien, vähävaraisimpien ruokatukia. Ja sitten lopuksi minulla on kysymys. Eikö meidän pitäisi ehdottaa, että ei enää leikata. Tämä ei ole enää mitään yhteistä maatalouspolitiikkaa. Siinä tehdään kaiken näköisiä asioita, mukaan lukien se, että ratkaistaan Merkosuurin ongelma, tämä VTO ja maatalouden kulut. Ei tätä asiaa näin voida hoitaa. Meidän pitäisi olla aktiivisempia poliittisissa ryhmissämme. Meidän pitää olla omissa valtuuskunnissamme paljon aktiivisempia, eikä meidän pidä rajoittua siihen, että katsotaan, että kenelle ei anneta. Kiitoksia. Kostingen seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Minä uskon, että voin todellakin sanoa, että te olette taistelleet hyvin ja että tällä hetkellä te olette saavuttaneet parhaan mahdollisen tuloksen. Tähän viittasitte jo ensimmäisellä vastauskierroksella, että mehän emme ole suuren mietinnön kaikkia vaatimuksia myöskään pystyneet toteuttamaan. Meidän täytyy ottaa myöskin huomioon enemmistöt ja realiteetit. Ja minä todella tiedän kyllä, että komission puheenjohtaja ja budjettikomissaari Lewandowski todellakin antoivat teille toisenlaiset luvut kuin mitä me nyt loppujen lopuksi olemme saaneet näkyviin. Ja minusta tuntuu, että nämä keskustelut, mitä osittain myöskin tiedotusvälineissä käydään, niin niissä kerrottiin, että kuinka voimakkaasti te taistelette maatalousbudjetin puolesta, eikä saavutukset ole ihan itsestäänselvyyksiä, mutta siitä huolimatta me edustamme maataloutta ja viljelijöitä ja siksi meille Tämä on tärkeää, että pystymme tulevaisuutta varten eh, asiallisen maatalousbudjetin saamaan aikaan. Ja jos ajatellaan ensimmäisen pilarin vähennystä 30 prosenttia, niin tässä on eh, sellaisia maita mukana, jotka ovat toisen pilarin voimakkaasti investoineet ja perustavat maataloutensa tähän toiseen pilariin ja heille se tulevaisuus tulee olemaan todellakin ongelmallinen. Ja ensimmäisellä kierroksella jo viittasitte siihen, miten tärkeä ensimmäisen pilarin greening on ja miten ehkä sitten on toteutettu toisen pilarin tavoitteita kuluneiden vuosikymmenten aikana ja miten sitten nämä syrjäiset alueet, niin olemme komission edustajalta kuulleet, että syrjäisempien alueiden puolesta ensimmäisessä pilarissa eh, uudelleenjakoa suoritetaan. Minä haluaisin nyt tästä konkreettisia tietoja ja vielä kertaalleen monet kiitokset teidän työstänne. Minusta tuntuu, että että jos kritiikkiä ajatellaan, niin te olette väärä osoite. Meidän pitäisi budjettikomissaari tänne saada kuultavaksi. Kiitoksia. Onorevole Perez, seuraavaksi tämän jälkeen Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Minä en kyseenalaista mitenkään komission jäsenen eh, työtä. Ei, kun hän nyt esitteli meille tämän ehdotuksensa, minä suosittelisin, eh, ettei hän kuuntelisi kaikkien valiokunnan jäsenten puheenvuoroja hyökkäyksenä, vaan rakentavana kritiikkinä. Kritiikin tarkoitus on taata yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus, eikä tässä haluta välttämättä komission hyökätä. Haluaisin, että otatte myönteisesti nämä kommentit. Tämä tässä on tietenkin valoa ja varjoa. Ne on tietenkin sellaisia välineitä jo, joita on tässäkin valiokunnassa ehdotettu ja niistä on keskusteltu. Ja tällä tavoin haluamme vastata siihen epävarmuuteen, joka on. Ja haluamme, että mm, nämä välineet vastaavat tilanteeseen, jossa kriisi vallitsee. Te viittasitte varsinkin siihen, että tehdään lainsäädäntöpaketti. Minua huolestuttaa, miten tämä asia hoidetaan käytännössä, tämä kriisirahasto, globalisaatiorahastossa, eh, jos sitä käytetään. Mm, onko muita välineitä myös, koska aluksi tämä tietenkin voi olla hyvä väline, mutta se voi muuttua eh, jälkikädessä sellaiseen välineeseen, joka ei vastaa odotuksia eikä tarpeita, joita sektorilla on Niinpä täytyy ottaa käyttöön myös uusia myönteisiä välineitä, mutta emme halua, että ensimmäisessä pilarissa suorissa tuissa on mitään leikkauksia. Meidän täytyy tätä miettiä vielä. Minua huolestuttavat sellaiset neuvottelut nyt, kun laitetaan tällaiset kortit pöydälle, niin silloin täytyy yrittää aina voittaa tämä komission ehdotus. Siinä on leikkauksia ja uskoisin, että tässä alkuvaiheessa keskustelemme, mutta loppuviimeksi ei niin äh, kovia leikkauksia tule, mutta äh, parlamentti on tällä kannalla äh, maatalousvaliokunta ja täysistunto ovat jo antaneet kantansa näistä rahoitusnäkymistä ja meidän mielestämme tämä pitää tulla esiin myös tulevassa kestävässä maatalouspolitiikassa. Kiitos. Nedelceva, poi Rans Garcia. Мария Тичева и Рита Франц. Председател, господин комисар, аз също бих искала да ви благодаря за, за през... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Haluan kiittää teitä, kuten muutkin ovat kiittäneet tätä esityksestänne ja ponnisteluista, joita teette, jotta voimme ylläpitää nykyisen maatalouspolitiikan budjetin tason. Meillä on neljä kysymystä. Ensinnäkin kysymys uudesta maatalouspolitiikasta? Onko se enemmän kestävää? Ja pitää katsoa myöskin sitten vähentää näitä e, suoria maksujen eroja uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Ja tapahtuu tasapainottamista jo ensimmäinen tammikuuta 2014 lähtien, eikä vuodesta 2016 lähtien, niin kuin monet muut uskoneet. Ja toinen kysymys, onko tämä yhteinen maatalouspolitiikan budjetti, onko se sitten linjassa muiden politiikkojen budjetin kanssa, Tonavan strategian ja muidenkin poliitikojen kanssa, jos katsotaan maaseudun kehitystä ja biodiversiteettiä. Sitten kysyisin vielä mehiläishoitosektorista. Oletteko ajatelleet maasta tukea mehiläisten, mehiläisten hoitajia vuonna 2013 jälkeen? Tiedämme, että tällä hetkellä se ei ole mahdollista, mutta mehiläisten hoitajat unionissa ovat tällä hetkellä hyvin vaikeassa tilanteessa. Ja neljäs kysymys, globalisaatiorahasto. Meillä ei ole vielä tällaista rahastoa, mutta jossakin jäsenvaltioissa, kun ajatellaan vaikka hallinnosta taakkaa ja aikaa, joka tähän menisi, olisi käytännössä, käytännössä mahdotonta saada rahoja tästä varastosta. Teidän pitäisi ponnistella enemmän, jotta tämä väline olisi sitten myöskin kaikkien jäsenvaltioiden käyttävissä. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, eh, yhteinen maatalouspolitiikka eh, nimenne on tunnettu eh, sen parissa sekä uusissa että vanhoissa jäsenmaissa mutta me olemme todellakin tehneet tämän asian parissa töitä. Minua huolestuttaa kovasti. Minua huolestuttaa, koska eufemistisesti komissio sanoo nimellistä, puhuu nimellisestä jäädytyksestä 5 prosenttia vähemmän varoja ja Tämä huolestuttaa minua. Minä ehdottaisin, että meille sanotaan, milloin tämä ehdotus tulee, tuleeko se, tuleeko se lokakuussa. Tämä 30 prosenttia eh, greening. Se ei sovi yhteen näiden eh, varojen leikkausten kanssa. Ja toiseksi eh, toinen asia, joka huolestuttaa kahdestakin syystä. Ensinnäkin te puhutte joustosta ensimmäisen ja toisen pilarin välillä. Minun mielestäni tässä avataan mahdollisuus uudelleen kansallistamiselle se on erittäin vaarallinen tie ja miten, me tiedämme, miten tässä käy Euroopan unionin kohdalla. Ja toiseksi, kun te puhutte globalisaatiorahasto äh, kysymyksistä, meille se on ähm, riski äh, ja millä tavoin tässä käy silloin, kun tehdään kansainvälisiä sopimuksia, miten suuri äh, riski sitten on, miten ja milloin tällaista rahastoa voidaan käyttää. Michel Danten, poi Kalinowski. Michel Danten, sitten Kalinowski. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komission jäsentä hänen tekemästään työstä. Niin, minä haluaisin ensin kiittää komission jäsentä hänen tekemästään työstä koska tosiaan me kaikki tiedämme, että matka on ollut pitkä. Ja vaikka tulos ei ole täydellinen, olemme tulleet lähemmäksi pari kysymystä. Ensimmäinen liittyy kohesiorahastoihin tehdä muiden komission jäsenten ja komission puheenjohtajan kanssa. Tästä, tätä on käsitelty, miten se heijastuu budjettiin, minkälaista täydentävyyttä siinä on tulevaisuutta ajatellen. Ja toinen kysymys on alakohtainen. Minä näen, että omissa varoissa oli aina tämä sokerijuurikaan viljely meillä minä olen aika yllättynyt, että tämä osio näkyy tuolla edelleen edellisistä toimenpiteistä huolimatta. Jaar. Kiitoksia Karinoskisten sitten Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Wielko... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen. Yhteisen maatuspolitiikan varat ovat yksi asia, toinen asia on sitten jako eri tehtävien ja tavoitteiden kesken maatalouspolitiikassa. Ja jäsenvaltioiden välinen jako on myöskin ihan toinen asia. Ja ihan rehellisesti sanottuna tämä toinen aspekti on minulle tärkeämpi, koska en kukaan halua vähempää varoja YMPstä. Ja palaisin komission viime marraskuun tiedonantoon, jossa selkeästi todettiin, ilmoitti, että historiallinen suorien maksujen järjestelmä tullaan poistamaan ja meillä tulemaan objektiivisia kriteereitä. Ja kysymykseni onkin tähän liittyen, mitä ovat nämä objektiiviset kriteerit? Ehdot 34 tai 93 prosentin välistä tavoitetta voida katsoa objektiivisena kriteerinä. Tässä on hyvin suuria eroja kuitenkin vielä olemassa. Hyvä komission jäsen. Komission ehdotuksen mukaan erot ovat 140-500 prosenttiin saakka. Esimerkiksi minun maataloustuottajani Puolassa ja Portugalissa ja Espanjassa ja Itävallassa, Ruotsissa ja Ystyneessä kuningaskunnassa. He saavat tukea 250 euroa per hehtaari. Ja kuinka he ovat sitten kilpailla niiden kanssa, jotka saavat yli 400 euroa per hehtaari, jos tämä ylläpidetään? No, eipä sitten enää voi sanoa, että meillä on tasavertaiset mahdollisuudet kilpailussa maataloustuotteilla EU:ssa, koska jotkut ovat enemmän tasa-arvoisia, tasavertaisia kuin muut, kun kilpailu ei toimi. Ja, vielen, äh, vielen Dank, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari siitä, että olette täällä läsnä. Minä haluaisin kiittää teitä myöskin siitä, että olette taistelleet tämän maatalousbudjetin puolesta. Minulla on neljä lyhyttä kysymystä asiasta. Ensimmäinen liittyy poliittiseen argumentointiin ja todellakin sanoitte, että olette onnistuneet poliittisesti vahvistamaan maatalousbudjetin. Meidän viljelijämme tietenkin näkevät asian ihan toisin. Ja katselen, että, mm, tai he katsovat, että mitä he saivat 2013 ja mitä he saavat 2014 ja nyt on niin, että 2013 46 oli 46,6 eh, miljardia ja 2014 40,3. Eli se merkitsee 40 euroa hehtaaria kohdin. Eli kysymykseni kuuluu, että olenko laskenut nyt väärin on, vai onko tässä ero poliittisen tai tod- ja todellisen argumentoinnin välillä vai enkö minä ole laskenut oikein. Eh, haluaisin kertoa viljelijöille, mitä heitä odottaa. Ja sitten toinen kysymys. Meillä on vielä ongelmia jäsenvaltiot eivät hyväksy meidän eurooppalaista budjettiamme. He haluavat oikeastaan antaa meille vähemmän rahoitusvaroja kuin mitä me haluaisimme. Miten te arvioitte tilanteen? Tulevatko eh, jäsenvaltiot hyväksymään budjettimme vai tuleeko olemaan leikkauksia? Ja jos sitten leikkauksia tulee, niin missä teidän mielestänne tehdään näitä leikkauksia? Ja kolmas kohta, uusien jäsenvaltioiden liittyminen. Saammeko vielä lisärahaa? vai pitääkö meidän ottaa se huomioon? Budjetissa neljäs ja viimeinen kysymys kuuluu, että milloin te tulette tekemään konkreettisia ehdotuksia eh, suorien maksujen degressiivisestä, eli leikkauksesta? Niin yritän puhua lyhyesti, koska eh, aika rientää. Ensinnäkin yksi huomio. Komission jäsenä taisteli budjetin puolesta ja hän teki kaikkensa näissä eh, mahdollisuuksien rajoissa, joita hänellä on. Ja siitä syystä eh, meillähän on edessämme neuvosto, eh, ja se ei olekaan nämä paras tekijä siinä, kun puhutaan YMPstä. Toinen ongelma on se, että me vaadimme rajoitetuissa puitteissa budjettia 1 prosenttia BKTstä. Minä uskoisin, että nyt kun mietimme näitä omia varoja budjetissa, miten voitaisiin saada uutta verta, kuten ennen, ennen 92 vuotta mentiin 60 prosenttiin budjetista ja YMP sai rahoituksensa omista varoista. Joten ehkä tämä on eri asia, mutta tätä voitaisiin miettiä, koska mitä enemmän, mitä kunnianhimoisempi on politiikka, sitä rajoittumpaa on politiikka, jos ei laiteta omia, rahoja, omia varoja siihen. Ja sitten tutkimuskehitys, maataloustutkimus, ensimmäistä kertaa meillä on tämä tässä, mutta sen pitää olla yksi prioriteetteja UMPssä. E- ja tällä tavoin voidaan vahvistaa myös sitä, että torjutaan ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta. Minä en enää, enää toista, mitä muut sanoivat globalisaatiorahastoista, mutta tämä on 6,3 miljardia, jotka liittyvät talousongelmiin YMPssä. Minun mielestäni näissä luvuissa pitäisi miettiä myös tuotantohintoja. Me äänestimme eh, omasta mietinnöstäni eh, ja sanoimme, että ei pitäisi mennä tuotantohintojen alle. Ja tässä haluamme sanoa selvästi, että annamme eh, tukea ja sitten vastaisuudessa tarvitaan vähemmän tukia, jos viljelijät voivat elää omalla tuotannollansa. Siis Onore. Edustaja Matto. Kiitoksia. Me olemme samaa mieltä siitä, että tässä on tuet, puolustettu kovasti budjettia, mutta tässä eh, ei haluta eh, luopua, eh, mutta kuitenkin monet täällä ovat siihen suuntaan puhuneet. Minä pyytäisin, että te ette luovuta, Euroopan parlamentti ei luovuta ja samoin saatte meiltä tuen huolimatta siitä vakavasta tilanteessa, jossa viljelijät ovat edelleen asetaan paljon kovempia vaatimuksia elintarviketurvallisuudessa ja vastaavassa. Ehdotetaan, että leikataan merkittävästi YMPtä, sen budjettia. Sitä ei voida hyväksyä. Nyt pitää mm, ei voida hyväksyä, että uusia velvollisuuksia esitetään viljelijöille, vaikka leikataan YMPtä ja sen budjettia. Niinpä täytyy miettiä, kuka maksaa laskun, kriisin laskut, ja budjettileikkaukset. Ja tässä nämä kauppasopimukset, tässä sanottiin, että globalisaatiorahasto ei liity pelkästään kauppasopimuksiin ja sen seurauksiin. Haluaisin kysyä, koskeeko tämä kaikkia kauppasopimuksia ja mietin tässä nimenomaan Kolumbia ja Perun sopimuksia, jotka häiritsevät valtavasti viljelijöitä, banaaniviljelijöitä ja haluaisin tietää tästä solidaarisuusrahastosta. Ja sitten nämä kaukaiset alueet, miten ne otetaan huomioon tässä, tässä tapauksessa. Meillä on mahdollisuus kieltäytyä siitä, että me eh, syrjäisimmät alueet maksamme taas eh, laskun. Minä olen vakuuttunut eh, siitä, että saamme komission tukea tästä ja haluaisin, ettei komissio petä meitä tässä asiassa. Kiitoksia, että Mato. Sitten edustaja Alves ja Reemstä jälkeen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra komissaari, te puhuitte polttoaineista – ja Mato puhui niistä. Täällä on monia aloja, joissa esiin polttoainetta ja on selvä, että te olette tehneet kovasti työtä, jotta saavuttaisitte enemmän. Mutta me täällä Euroopan parlamentissa, niin me olemme rakentaneet hyvin suorituskykyisen moottorin jo haasteet pitää ottaa huomioon, jotta päädyttäisiin myöskin siihen tavoitteeseen, mikä meillä on. Mutta sitä me emme, sinne me emme pääse, jos meillä ei ole polttoainetta. Siksi me tarvitsemme enemmän sille moottorille, mikä olemme rakentaneet, niin polttoainetta. Tässä meillä on vielä paljon tehtävää. Meillä on huomattavia haasteita Ähm, Toisilla, meillä on tavoitteita, jotka on saavutettu, toiset ovat vielä edessämme. Me tarvitsemme oikeudenmukaisempaa määrärahojen jakoa, jos ajatellaan käytettävissä olevaa ja, olevia varoja maataloudessa. Ja sitten meidän täytyy tukea myöskin syrjäisimpiä seutuja. On olemassa siis äh, ihan äärialueita ja sitten eri olosuhteita. Täällä puhuttiin myöskin maitokiintiöstä, sekin on tärkeää. Että nämä alueet tarvitsevat kunnianhimoisia mm, tavoitteita. Kiitoksia. Minä haluaisin nyt kiittää tästä, että te jaksatte näin pitkään kuunnella meitä ja haluaisin lyhyesti ottaa esiin sen, että se, mistä me tämän, tällä kertaa keskustelemme, niin tämä on oikeastaan luonnos, eli tämä on komission ensimmäinen kannanotto rahoitussuunnitelmasta. Ja meidän täytyy tulevien viikkojen ja kuukausien aikana ajatella, että rahoituskriisi ei ole vielä ratkaistu ja maatalous ei ole ainut asia täällä Euroopassa. Ja minä uskon, että komissiossa jatkossakin käydään vielä voimakkaasti keskusteluja. Parlamentin, neuvoston ja komission välillä tullaan käymään keskusteluja ja silloin on mahdollista myöskin se, että saadaan lisävaroja tai sitten vähennetään varoja. Ja jos varoja vähennet, määrärahoja vähennetään, niin silloin täytyy esittää kysymys, että kuinka pitkälle mennään ja onko sitten greening mahdollista vielä toteuttaa. Ja sitten täytyy tehdä greeningin kohdalla päätös, että mikä on tärkeämpi, ympäristösuojelu vai elintarviketurva ja milloin me olemme niin pitkällä, että meidän täytyy ryhtyä tekemään selektiivisesti työtä ja sanoa, että meidän täytyy tehdä päätös siitä, että missä leikkauksia tehdään. Jos kokonaisuutena katsoen joka puolelta leikataan, niin silloin meillä ei ole mitään eurooppalaisia näkymiä enää. Kiitoksia. Hyvä. Tämä pitkä puheenvuorokierros on käytö. Nyt toivottavasti komissaari komission jäsen pelkästään ole kuunnellut kaikki, vaan merkinnyt jostakin ylös, mitä täällä kysyttiin. Hyvä komission jäsen, me olemme alussa, kuten täällä todettiin, tämän taistelun alussa. Ja me maatalousvaliokunnassa Euroopan parlamentissa olemme tyytyväisiä, koska tiedämme, että te taistelette neuvostossa aina parlamentin puolesta. Te olette, olette meidän kumppanimme tässä taistelussa. Taistelette, taistelette eurooppalaisen maatalouspolitiikan puolesta. Hyvä komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Jokas, joku sanoi täällä, taisi olla herra Mato, että komission jäsen on luovuttanut. Minä en ole lainkaan luovuttanut vielä. Sanoin vain teille, että jos kauden alusta lähtien tähän mennessä olen sanonut, että minä haluan säilyttää YMPn budjetin. Ja nyt voin sanoa, että se on komission ehdotus, joten tämä on välivaihe, tämä on sellainen etappi, johon on päästy. Ja minä tiedän, että prosessi ei ole päättynyt, se tiedätte hyvin itsekin. Ja nyt äh, komission ehdotuksen pohjalta, äh, siis se on virallinen ehdotus, äh, painotan vielä, että komissio säilyttää yhteisen maatalouspolitiikan pääasiallisena menoeränä budjetissaan ja yhteinen maatalouspolitiikka tunnustetaan komissiossa painopistealueena yhteisön budjetissa, mutta tämä on siis komission antama ehdotus budjetti, aivan kuten komission puheenjohtaja sanoi, se on realistinen, kunnianhimoinen budjetti. Me olemme antaneet ehdotuksen neuvostolle ja parlamentille näissä olosuhteissa, jotka ovat vaikeat. Euroopan unionille. Ja tilanne on sellainen, että jäsenvaltiot vaativat komissiolta kunnianhimoa ei ainoastaan siinä, että säilytetään perinteiset politiikan alat, mutta myös mennään muille aloille. Olette varmasti samaa mieltä, että tämä ei ole vaikea tai ei ole helppo valinta. Tällaista olemme keskustelleet komission kanssa, että toisaalta pitää säilyttää vahvat politiikan alat, esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka, mutta eh, mennä eh, esittää ehdotuksia neuvostolle ja parlamentille sellaisista tavoitteista, joita ei aikaisemmin ollut. Eli tässä eh, vaikeassa yhteydessä minä ainakin maatalouskomissaarina voin puhua koko komission puolesta ja sanoa, että tässä on kunnianhimoinen YMP-budjetti näissä vaikeissa olosuhteissa. Minä en tarkoita sitä, että olisi olisi mitenkään luovuttanut. Ja eh, en halua tässä mennä nyt yksityiskohtiin. Jotkut esittivät kysymyksen, miten tehdään tämä ja miten tehdään tuo, mutta me aloitamme keskustelut yksityiskohtaisesti lokakuussa siitä, miten asiat hoidetaan. Minä en voi tässä vaiheessa kertoa en vielä mitään yksityiskohdista. Sitten sanotaan, että mentiin yksity, liian yksityiskohtaisella tasolla eh, YMPssä, mutta eh, kaikki tämä tulee esiin lainsäädäntöehdotuksessa ja minä tiedän, että vaikea vaihe on vasta alussa tässä työssämme, koska meillä on edessämme puitteet ja meidän täytyy katsoa, miten ne jaetaan, nämä määrärahat, jotta päästään nämä parhaiten tavoitteisiin. Rova Jegle, ensimmäinen ja toinen pilari, eh, ympäristötoimenpiteet. Haluaisin vakuuttaa teille, että eh, tämä eh, vihertäminen Eh, siinä ei haluta mitenkään eh, toista pilaria heikentää sitä kautta. Tästä me keskustelimme eh, DESI-mietinnön yhteydessä ja silloin huomasitte, että yritimme saada sen myös rahoitusnäkymiin. Emme maksattaneet sitä toisessa pilarissa tätä ensimmäisen pilarin vihertämistä ja haluamme, että edelleenkin alueilla ja jäsenvaltiotasolla rahoitetaan tätä myös tällaisia ympäristötoimenpiteitä. Ja sitten kauppan sopimukset. Te sanoitte, että parlamentti pelkää tätä ehkäpä. Täytyy katsoa, mitä miettii asiasta intavaliokunta. Sanoisin vain, että, vain, että e, ei tämä tarkoita sitä, että voitaisiin helpommin tehdä kauppasopimuksia, kun meillä on tämä globalisaatiorahastokohta. Meidän täytyy aina katsoa näitä vaikutuksia. On sellaisia vaikutuksia, joita voi olla huonolla sopimuksella. Ei, ei niitä voi korjata miljardeillakaan välttämättä. On sellaisia vahinkoja, joita ei rahalla saa korvattua ei, ei sinne sen tähden tätä tullut, mutta silloin kun on äh, kyseessä äh, äh, hyvin kohdennettu vaikutus, jotta muita ei laiteta maksamaan, jotta saadaan nämä spesifit korvaukset. Painotan vielä, että globalisaatiorahasto, minä näen sen laajempana kuviona kuin pelkästään kauppasopimuksina, mutta en voi mennä nyt yksityiskohtiin. Mutta yksityiskohdat tulevat myöhemmin ja oikeusperusta emme, en voi kuitenkaan näistä kertoa tarkemmin. Kuten sanoin, täytyy tehdä juridinen analyysi siitä, miten näitä välineitä käytetään. Me olemme vasta eh, neuvottelemassa näistä luvuista, ja tulevina kuukausina pääsemme miettimään lainsäädäntöehdotuksia. herra Le Foll sanoi, puhui äh, budjettitaistosta, joka ei vielä ole päättynyt, niin sanoin itsekin. Olen aivan tietoinen siitä, että, että kun keskustellaan tästä. Niin, äh, ensimmäistä kertaa pitkään aikaan me keskustelemme YMPn uudistuksesta ja budjetista. Äh, siinä on äh, tiettyjä yhtymäkohtia, joita pitää rakentaa. Kohesiopolitiikka ja sen budjetti ja YMPn budjetti. Meidän täytyy asettaa budjettijakoon tasapainoa eri jäsenvaltioiden välillä. Meillä on tietyt rajat, ja toisaalta taas kun mietitään jakoa jäsenvaltioiden välillä, se, ne pitää ottaa huomioon. On aivan selvää, että kun mietitään, miten neuvottelut kehittyvät parlamentin ja neuvoston välillä komission ehdotuksen pohjalta, eh, sen mukaisesti ehkä nähdään marginaalisia vaikutuksia myös siihen, eh, miten YMP jakautuu jäsenvaltioiden välillä. Niinpä useammat täällä puhuivat asiasta. Kaliennette ja Kalinos puhuivat tästä, että pitäisi eh, tasapainottaa uudestaan eh, kolmanneksella. Kyse ei ole keskiarvo kolmanneksesta. Tässä ehdotuksessa sanotaan, äh, niin äh, voin sanoa, että tämä ehdotus äh, sai hyvän hyväksynnän koko komissiolta. Eli kaikki, haluan painottaa, että kaikki komission jäsenet olivat samaa mieltä tästä että nostetaan vielä kolmanneksella mm, tätä nykytasoa, jotta pääsään 90, eli se ero, joka on nykymaksuilla ja 90 prosenttia keskiarvosta me rajoitimme tämän kolmanneksen nousuun, eikä enempään, koska jako jäsenvaltioiden välillä ei loisi epätasapainoa jäsenvaltioiden välille. Että jotkut saavat tämän lisäyksen kohesion pohjalta ja jotkut maatalouspolitiikan pohjalta. Eli rajoitus tulee tästä syystä. Tämä ehdotus tuli budjettivaliokunnasta Äh, äh, budjettikomissaarilta ja äh, tämän hyväksyivät kaikki komission jäsenet. Eli on selvästi yhteys kokonaispaketin välillä ja sen välillä, miten jakautuminen tapahtuu jäsenvaltioiden kesken. Sitten vähävaraisimmat. Toistan tämän vielä nyt kun tämä budjettikohta on siirretty sosiaalirahastoon, ei tarkoita sitä, että vähävaraisimpien ohjelmat irrotetaan kokonaan maatalouspolitiikasta. Edelleen nämä ohjelmat sitoutuvat maatalouspolitiikkaan, koska tämä budjettikohta on nyt taattu se on taattu vähävaraisimmille eh, riippumatta siitä, onko interventiovarastoja käytössä. Tähän mennessä nykyisellä oikeusperustalla ainoana rahoituslähteenä oli eh, yhteinen maatalouspolitiikka. Olimme juridisesti sidottuja interventiovarastojen määrään. Nyt emme voi no emme voineet rahoittaa sen enemmän kuin eh, intervention rahastot 400 miljoonaa vuodessa eh, on määrä, joka taataan tällä hetkellä, jos interventiovarastoja on. Silloin voidaan lisätä tätä eh, tukea vähävaraisimmille, mutta eh, tämä on ainakin taattu oikeusperusta on se, jonka ehdotimme. Nyt sopeutamme sitä 2013 jälkeen, mutta kiinnitän huomiotanne siihen, että jos emme saa sopimusta neuvoston ja e, enemmistön, jäsenvaltion enemmistön kanssa siltä pohjalta, mitä on jo ehdotettu 2008 ja muutettu 2010, vaarana on se, että 2012, 2013 saadaan näihin ohjelmiin enää nolla euroa. Eli se, mitä komissio ehdotti, pätee edelleen. Meidän täytyy löytää kompromissi, jotta voidaan jatkaa nämä, näitä ohjelmia vielä 2013. Ja sitten nämä degressiivisyyskysymykset ja kattarvat. Lainsäädäntöpaketissa tulee lisää yksityiskohtia lokakuussa – me halusimme rahoitusnäkymissä painottaa sitä, että greening näkökohdat ja nämä kattoarvot, ne ovat hyvin tärkeitä ajatellen yhteisen maatalouspolitiikan uskottavuutta. Ja nämä ovat näkyvissä uudistuksissa, mutta yksityiskohdat tulevat kuitenkin myöhemmin me otimme huomioon parlamentin ehdotuksen ja lainsäädäntöehdotus tulee sitten myöhemmin ja siitä keskustellaan. Ravoitchikovski sanoi, että nyt on ennemminkin pettymys 2004-2005. Meillä oli tietyt varastot ja nyt ollaan leikatussa budjetissa te olette aivan oikeassa, kun sanotte, että jäsenvaltiot, jäsenvaltiot ovat merkittävässä roolissa totta kai keskusteluissa, joita käydään tulevaisuudessa. Loppusopimus, siihen tulee tietenkin jäsenvaltioiden kanta myös. Komissio on pitänyt laatia budjetti, joka on myös realistinen. Sen pitää olla kunnianhimoinen mutta realistinen ja pitää ottaa huomioon tilanteet, eh, jotka eh, ovat erilaisia kuin 2004 tai 2003 tai ennen. Meidän on pitänyt sopeuttaa budjettiin nykytilanteeseen ja nykyisessä taloustilanteessa YMP on edelleenkin pääasiallinen Euroopan unionin eh, prioriteetti budjetoinnissa. Ja vielä kerran, jos jäsenvaltiot ja parlamentti ovat sitä mieltä, että pitää antaa enemmän maatalouspolitiikalle, pitää lisätä Euroopan budjettia, sitten voimme keskustella siitäkin. Ja sitten suorat maksut. Minä puhuinkin tästä jo ehdotuksesta, että saadaan tasapaino eri jäsenvaltioiden kesken aikaan. Ja tässä annamme lainsäädäntöpaketissa tietyn laskentaehdotuksen. Barranevetsä, miten saadaan nämä tasapainoisempi, tasa-arvoisempi budjetti, nämä ehdotukset, joita olemme esittäneet, en usko, että tässä tulee mitään kielteistä vaikutusta Posei-ohjelmaan. Posei-ohjelma edelleenkin äh, on samassa äh, paikassa kuin mitä sillä tällä hetkellä on YMPssä. Äh, miten saadaan tasapuolisempaa politiikkaa me annamme ehdotuksemme tästä ja keskustelemme siitä sitten myöhemmin. Ja sitten syrjäisimmät alueet, niin kuin sanoin, meillä ei ole mitään erityistä, erityistä kielteistä sijaa näille alueille. Ne ovat edelleenkin YMPssä mukana. Rova Caliente, minä puhuin tästä mallista ja tältä pohjalta annamme ehdotukset lokakuussa. Sitten herra Lavia 2,8 äh, miljardia tämä globalisaatiorahasto, ei 8 miljardia. Äh, suunnilleen 9 miljardia vastaa tätä phasingin ja uusille jäsenvaltioille. Ja se osio, joka otettiin osakeesta kaksi, se laitettiin muihin budjettikohtiin, jotta voitaisiin ra- rahoittaa tämä phasingin Mitä tulee sitten äh, vähävaraisimmille äh, heidän ohjelmalleen, äh, sanoin, että oikeusperusta on edelleen sama, jonka komissio on ehdottanut. Jos tulee yhteisrahoitusta, niin meidän täytyy katsoa vielä johtopäätökset sen jälkeen, kun hyväksytään lainsäädäntöpaketti, jonka komissio on tästä asiasta antanut. Ja sitten jousto ensimmäisen ja toisen pilarin välillä. Äh, sanoin jo, että sitä sopeutetaan ajatellen äh, lainsäädäntöpaketin soveltamista. Se ei ole mikään joustoväline, joka olisi olemassa myöhemmin jäsenvaltioille. Tämän jouston avulla äh, me voimme neuvotteluissa parlamentin ja neuvoston kanssa tehdä sopeutuksia, mutta Tämä on asia, joka on minulle hyvin tärkeä. Ja sitten tutkimus- ja kehitysohjelma. Tämä kyseessä on eurooppalainen ohjelma, koska se tulee sataprosenttisesti rahoitetuksi yhteisön budjetista. Ja me annamme asiasta tiedonannon ja myös lainsäädäntöehdotuksen. Siellä tulevat kaikki yksityiskohdat ennen vuotta 2013. Annamme ehdotukset näistä. Kyseessä on siis yhteisöohjelma, joka kohdennetaan YMPn prioriteetteihin. Nämä varat ovat YMPn prioriteetteja ja ne on määritelty YMPn puitteissa – sitten 2014 äh, verrattuna 2013 äh, nämä määrät. Äh, nyt on liian aikaista sanoa mitään. Kaikki riippuu neuvotteluista. Tämä on aivan normaalia. Monivuotiset rahoituskehykset eivät voi määritellä maksujen tasoa viljelijöille. Tämä riippuu siitä, miten jaetaan suorat maksut jäsenvaltioiden kesken ensimmäisessä pilarissa eh, ja mihin tulokseen päästään neuvotteluissa. Niin eh, nyt eh, joku sanoi, että epäonnistuttiin budjetin äh, säilyttämisessä, niin kuin sanoin. Meillä on pöydällä nyt komission ehdotus ja siitä lähdetään käyntiin mm, maaseudun kehitys ja nämä alueet, kaikki tämä tulee mukaan äh, lainsäädäntöehdotukseen, samoin kuin äh, pienviljelmät ja muut kysymykset tulevat esiin lainsäädäntöehdotuksessa. Rova Köstinger, sama pätee myös äh, epäsuotuiseen, äh, epäsuotuisiin alueihin. Se pysyy äh, toisessa pilarissa. Ensimmäinen pilari on vain täydennys, tästä me keskustelimme globalisaatiorahastosta ja kriisirahastosta kriisirahasto, me otamme sen käyttöön aivan yhtä nopeasti kuin otetaan markkinatoimet käyttöön nykyään. Eli hyvin nopeasti silloin, kun tulee markkinoille ongelma ja se johtuu terveyskriisistä tai vastaavasta, silloin nämä rahat voidaan ottaa käyttöön hyvin nopeasti. Tämä ei ole sen kummallisempaa. Ja sitten globalisaatiorahasto, eh, siinä ehkä meidän pitää palata yksityiskohtiin vielä jatkossa. Eh, herra Dantan sitten kohesiorahasto ymmärtääkseni tulee ne tietty yhteys eh, näiden kahden politiikan välille YMP ja kohesio kaikissa jäsenvaltioissa, jotta tulee tasapaino kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Herra Kalinowski, minä pitäydyn näissä tasapainoisissa tavoitteissa ja edelleen pysytään niissä rajoissa, joita määritellään budjetissa, jos ähm, halutaan budjetti aikaan, niin silloin tarvitaan tasapaino myös jäsenvaltioiden välillä. Ja siinä on tiettyjä rajoja, jotka pitää ottaa huomioon, kun neuvotellaan äh, budjetin uudistuksesta ja äh, maatalouspolitiikasta. Meidän täytyy katsoa äh, vaihe, vaiheittain. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät budjetin tässä vertaitiin 2013-2014. Tämä voidaan hoitaa sitten lainsäädäntöpaketin jälkeen. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä budjetin tässä asiasta esitettiin kysymyksiä. Minä sanoisin, että komissio ei ole antanut esitystään sillä ajatuksella, että leikattaisiin budjettia, jos nyt sanotaan, että pitää leikata, niin sitten pitää ottaa vastuu, mutta komissio on sitä mieltä, että tämä budjetti on YMPtä varten tarpeen. Se on tarpeen, jotta voidaan päästä niihin tavoitteisiin, joita, jotka liittyvät elintarvikevarmuuteen tässä ei juurikaan ole äh, mitään marginaalia, että me emme äh, tätä ehdotusta tehneet ajatellen nämä tiettyjä vähennysmarginaaleja. Tämä on aivan rajoilla. Miten jäsenvaltiot sitten äh, toimivat, en minä voi sitä tietää. Sitä täytyy katsoa. Si, si. Ah, je Okay. mm Chiediamo Poi. scusa l'interprete. <laughs> Grazie. Grazie commissario. Kiitoksia komission jäsen. Uskon, että se oli tarpeeksi vastuut, vastausta kysymyksiin. Pyydän anteeksi myös tulkeilta, että meni vähän yliaikaa. Nyt seuraavaksi on koordinaattorin kokous ja kokous jatkuu huomenna. Kiitokset kaikille. Valikunnan kokous on päättynyt.